So please, colleagues, take your seats. Ja, So, let's get down to... No niin, aloitetaanpa sitten työt. Avaan valiokunnan kokouksen. Meillä oli vähän pidempi koordinaattorien kokous, jossa oli muutama asia, selvitettävänä, joka oli myös tarpeen ja hyvä niin. Ja nyt jatketaan. Estyslistan kohta 18 ja 19 asetuksen muuttaminen lääketurvatoiminnan osalta ja direktiivin muuttaminen lääketurvatoiminnan osalta. Esittelijänä tässä on Linda Mäk. Evan ja annan esittelijälle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ja kuunnelkaa. Linda. Um, um, Kiitos puheenjohtaja. Viime kokouksessa kerran kollegoille tämän asian taustoista. Tässä on tarkastusesityksiä lääketurvatoiminta asetuksen eh, mietintöön ja haluaisin vain kertoa, että tämän taustalla on Mediator-lääke, joka oli Ranskassa, Italiassa, Espanjassa myynnissä. Se oli dia, kakkostyypin diabeteslääke. Ja vuosien kulossa tuli esille erilaisia terveysvaikutuksia, jotka tähän liittyvät, ja vähitellen sitten valmistajayhtiö Servier veti tämän lääkkeen markkinoilta eri Euroopan maissa, paitsi Ranskassa, mutta kun asia sitten tuli julkisuuteen ja siitä tuli Ranskassa valtava skandaali ja vielä oikeudenkäyntejä on käynnissä vireillä Ranskassa, niin Euroopan komissiosta alkoi tutkia lääketurva lääketurvatoimintalainsäädäntöä, josta oli jo päätetty 18 kuukautta aikaisemmin, vaikka tässä on tiukennetaan aika monia asioita edellisen järjestelmään viittoon, niin komissio kuitenkin löysi erilaisia eh, aukkoja, joita mm, hyvät asianajat ehkä kykensivät hyväksi käyttämään. Ehkä moni yhtiö ei näin tekisi, mutta Serverin tapauksessa näin on toimittu. Ja kun esille tuli ongelmia eri maiden sääntelyviranomaisten toimesta, niin lääke vedettiin pois markkinoilta. Ei yksinkertaisesti pyydetty myyntilupaa, ei kerrottu asiasta sen enempää. Eli lainsäädäntömme ei siis tätä tällaista tilannetta kattanut, eli ei kattanut sitä, mitä tapahtuu, jos joku yhtiö vetää lääkkeen markkinoilta vapaaehtoisesti. Katetaan suuri terveysongelma, joka tulee keskusteluksi, mutta keskustelun kohteeksi tai muuten. Ja siksi nyt komissio on esittänyt eh, muutoksia, jotta voitaisiin nämä aukot nyt peittää. Ja tämä on oikein hyvää työtä. Me olemme jo keskustelleet asiasta varjoesittelijöiden kanssa ja yleisesti ottaen ollaan samaa mieltä siitä, että nämä tällaiset aukot on kyllä nyt pantava umpeen. Tämä on tärkeä asia siksi, että lääketurva lainsäädännön on määrä astua voimaan tämän vuoden heinäkuussa ja minä esittelijän varjoesittelijät ja neuvosto ja komissio kaikki toivomme, että jos pääsemme nopeasti yhteisymmärrykseen näistä muutoksista, niin koko lainsäädäntö voidaan panna samaan aikaan täytäntöön ja tämä sitten antaa sääntön viranomaisille ja kansallisille hallituksille ja lääkevirastolle Lontoossa, jolla on hyvin tärkeä rooli lääkkeiden valvonnassa. Näin nämä kaikki pystyvät nyt panemaan täytäntöön lainsäädäntökokonaisuuden. Ja tämä on myös potilaiden turvallisuudelle tärkeää, että kaikki tällaiset eh, aukot niistä päästään mahdollisimman nopeasti eroon. Ja komissio siis esittää, en lähde kaikkia käymään läpi, tästä puhuimme viimeksi, mutta neljästä muutoksesta on kyse. Ensinnäkin siitä, että jos yritys päättää olla pyytämättä uudelleen myyntilupaa, niin on kerrottava sääntelijöille, miksi näin tehdään. Näin siis yhtiöiden on toimittava paljon avoimemmin. Jos terveyssyistä joku lääke vedetään markkinoilta, niin tämä autotti johtaisi sitten lääkevirastossa toimiin. Tähän siis paneudutaan. Aikaisemmin tämä oli jäsenvaltioiden harkinta vallassa ja Servier tapaus Ranskassa osoitti, että tämä harkintavalta oli kyllä ongelmaista, sillä asia ei tullut esille ollenkaan. Ja sitten toinen tärkeä seikka on kaikki se, mitä liittyy lääkkeiden lisävalvontaan. Tiedämme, että joihinkin lääkkeisiin kohdistuu lisävalvontaa, kun ne tulevat markkinoille ensimmäistä kertaa esimerkiksi viiden vuoden ajan tiedetään, että kyseessä on uusi lääke ja pyydetään, että lääkärit ja muut kertoisivat, jos jotain haittavaikutuksia tulee. Ja yleensä myös potilas saa tämän tiedon. Pakkauksessa on musta kolmio, joka osoittaa, että kyseessä on uusi lääke, näin on autettava yrityksiä, lääkeyhtiöitä saamaan tietoa siitä, että ongelmia ehkä on, mutta lisävalvonta ei automaattisesti kattanut kaikkia sellaisia tapauksia, joissa lääkkeeseen kohdistui myyntiluvan myöntämisen jälkeinen turvallisuustutkimus. Joskus on niin, että sanotaan, että lääke päästetään markkinoille, mutta jonkin asioihin on vielä myöhemmin paneuduttava ja tarvitaan tällainen turvallisuustutkimus jälkikäteen. Mediatorin tapauksessa 2001 puitteilla tällaista pyydettiin, mutta 2006 tämä tutkimus alkoi vasta ja saatiin 2009 vasta loppuun vietyä ennen kuin tämä lääke vedettiin markkinoilta. Minusta nyt voi olla niin, että yhtiöt eivät näitä tutkimuksia tee ja on nyt toimittava niin, että lisäseurantaa tulee niin kauan, kunnes nämä tutkimukset saadaan tehtyä. Eli nämä ovat nyt komission ehdotuksia muutoksiksi. Minun mietintöni yhtyy komission ehdotuksiin Haluan varmistaa sen, että asia, joka koskee yhtiöiden suorittamaa markkinoilta vetämistä, että siinä ei olisi minkäänlaisia eh, aukkoja ollenkaan, sillä yhtiö voi ehkä sanoa, että vedetään markkinoilta joku lääke muista kuin turvallisuussyistä. Esimerkiksi Servier sanoi, että kyseessä olivat kaupalliset syyt Espanjassa ja Italiassa. Tähän on siis paneuduttava. Neuvostokin tutki tätä asiaa. Heidän kanssaan on tehty oikein hyvää yhteistyötä ja minun huoleni on heille jo kerrottu, koska siellä oltiin muuttamassa jotain komission ehdotuksen osia. Neuvosto on huomioinut kovasti, mitä olemme esittäneet, ja viimeinen neuvoston ehdotus on paljon lähempänä minun muutosehdotukseni, ja komission ehdotusta. Ja ehkä neuvosto voisi täällä tänä aamuna käyttää myös puheenvuoron. Ja minä nyt pyytäisin kollegoilta, että tarkistuksia tehtäisiin mahdollisimman vähän, sillä jos niitä tehdään paljon, niin täytäntöönpano viivästyy eh, heinäkuun toisen puoliskon jälkeisen aikaan. Tässä on yksi tarkistus, jota käsittelevät kaikki henkilöt, jotka täällä paikalla. Jotkut haluaisivat ottaa täällä tarkistuksen esille, joka käskee joka koskee off-label, niin kutsuttuja off-label lääkkeitä. Näin esimerkiksi, jos ajatellaan mediatoria, sillähän oli yksi käyttötarkoitus diabetekseen, mutta sitä kuitenkin käytettiin aika laajalti mm, ruokahallon hiilitsemiseen. Eli jotkut ajattelevat, että pitäisi myös säädellä nämä tällaiset käyttötarkoitukset, jotka eivät liity siihen peruskäyttöön. Mutta halusin kuitenkin sanoa, että tämä on aika hankala asia siksi, että Euroopan unioni ei voi lääkäreitä määrätä lääkkeitä määräämään tietyllä tavalla, vaan on ihan mahdollista käyttää lääkkeitä muun tarkoituksen kuin minne on periaatteessa tarkoitettu. Näin esimerkiksi lasten lääkäri, lääkkeiden osalta. Esimerkiksi minun maassani on tällaisia tapauksia, kun puhutaan alkuperäistapauksesta, äh, alkuperäiskäyttöön käytöstä poikkeavaa poikkeavasta käyttötarkoituksesta. Esimerkiksi meillä on tällaisia tapauksia, joissa on lääkettä, jota käytetään silmän rappeutumiseen ja tätä voidaan käyttää. Siitä on ollut hyviä tuloksia, hyviä, se on ollut tehokas lääkäreiden mielestä, mutta nyt Novatis-yhtiö on vienyt lääkintäviranomaiset oikeuteen siksi, että tätä lääkettä ollaan käyttämässä muun tarkoitukseen kuin mihin se on alun perin valmistettu. Minä nyt haluan mennä, että päästään sellaiseen tilanteeseen, että lääkeyhtiö määrää, mihin tarkoituksen lääkäri voi lääkettä käyttää ja miten eh, viranomaiset voivat toimia. Eli kyllä tämä on aika hankala asia, tämä muu käyttö kuin mihin lääke on alun perin valmistettu. Eli on vaikea lähteä nyt tätä asiaa tarkkaan eh, säätelemään. On hyvä tästä asiasta laajalti keskustella yhdessä neuvoston komission kanssa, mutta jos tähän liittyviä tarkistuksia nyt tehdään lääketurvatoiminnan yhteydessä, niin tätä ei saada kyllä heinäkuuhun mennessä loppuun käsiteltyä edes ensi vuoden heinäkuuhun mennessä. Tässähän on hyvin paljon asioita, joihin tämä liittyy. Tämä liittyy patenteihin ja kaikkeen muuhunkin, ei ainoastaan potilaiden turvallisuuteen. Eli pyytäisin kollegoita hyvin tarkkaan asioita miettimään. Minä voin tästä kirjoittaa pienen muistion vaikka ja selitän, miksi tämä olisi hyvä käsitellä erikseen. Ja jos tarkistuksia ei tule, mehän jätän, laitamme tähän vain muutaman päivän jättäen tuskinpa varjoesittelijät niitä tulevat esittämään, niin sitten voimme nopeasti äänestää ja neuvoston kanssa keskustella ja päästä sopimukseen aika lailla nopeasti. Kiitos. Vielen Dank, Linda McEwen. Und wir Kiitoksia, Linda McEwen. Ja aloittaa sitten Varjo esittelystä. Hajus, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää Rova McAvon ja hän on tehnyt fantastista työtä, paljon työtä ja hän on myös pitänyt useita kokouksia varjoesittelijöiden kanssa. Olen täysin samaa mieltä hänen kanssaan. Kyse ei ole uudesta lainsäädännöstä, vaan siitä, että että äh, lainsäädäntöä pitää nyt justeerata, koska mediatorin osalta esimerkiksi oli pahoja ongelmia. Niinpä äh, tätä lainsäädäntöä täytyy justeerata äh, ja tehdä näitä stressitestejä. On totta, että tässä yritetään ratkaista tämä ongelma, mutta mutta kaikkia ongelmia ei varmastikaan lääketurvatoiminnan osalta voida ratkaista kuitenkaan. Ja joskus on jätettävä myöskin terveyshenkilökunnan vastuulle eh, näitä asioita ja emme koskaan pysty täysin eh, näitä eh, ikäviä tapauksia estämään koko maailmassa. Olen samaa mieltä tästä ehdotuksesta ja näistä tarkistuksista. Ne ovat täsmällisiä. Ne liittyvät tiettyihin kohtiin yksityiskohtaisesti tuossa komission ehdotuksessa, joka myöskin on aika hyvä, mitä tulee kolme tarkistukseen Mm, niin kysymyshän on eh, markkinoille viennistä ja siitä, että pitää ilmoittaa asiasta. Ja jos sitten taas halutaan viedä joku markkinoilta pois joku lääke, niin kuten mediatorin tapauksessa, niin eh, silloinhan mm, jossain jäsenvaltioissa – itse asiassa liitettiin tämä asia kysyntää kun itse asiassa kysymys oli aivan toisesta asiasta. Sama pätee myöskin kuin aikaisemminkin, niin haluaisin esittää kysymyksen komissiolle, mitä tulee kiireelliseen menettelyyn, jos on haittavaikutuksia tai muita muutoksia, niin tässä kohdassa määrätään kiireellisestä menettelystä, jos kysymys on tällaista tilanteesta ja jos siis tarvitaan 60 päivän aikana tällainen lausunto tästä asiasta. Uskon, että tämä tuo vähän liikaa työtä tälle virastolle, koska, ja haluaisinkin sanoa olevani tätä vastaan, koska emme millään lailla saa kuormittaa tätä virastoa työllä, koska sillä on jo paljon työtä ja haluaisin, että komissio vastaisi, onko se sitä mieltä, että nykytietojen pohjalta virasto pystyy selviytymään tästä työstä, eh, joka myöskin on siis tässä ehdotuksessa. Ja minä suosittelisin myöskin, ettei estetä sellaisia tarkistuksia, joilla pyritään eh, vain uudistamaan lainsäädäntöä eikä puututa koko lainsäädäntöön, kun se on tarpeellista eh, kuitenkin ja haluaisin pyytää kaikilta esittelyiltä, ettei nyt tehtäisi mitään sellaisia esityksiä lisää, jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä. Vielen dank. Kiitoksia. Seuraava varjoesittelijä Estiana Kodakis. Haluatko puheenvuoron? Okei. Okay. Um, yes, I'll just speak very, very quickly, um, really to support. Vain lyhyesti aloin tuhoittaa esittelijän kantaa tässä pyritään nyt porsarajan tukkimiseen ja pyritään nopeasti toimia, jotta päästään sitten todellisessa päälainsäädännössä eteenpäin. Muitakin ongelmia syntyy jatkossa, mutta niitä pitää katsoa sitten myöhemmin. Joten todellakin ryhmäni tukee esittelijää työssä ja toivottavasti valiokunta tukee myös. Ja tämä on nopeasti hoidettua. Thank you very much. Kiitoksia Tatman Rotmaber seuraavaksi. Um, just one quick comment. Kiitos ihan lyhyt kommentti liittyen tähän alkuperäistarkoituksesta poikkeavan käyttöön. Olen siitä huolestunut. Lupamenettelyssä pakotettiin lääkeyhtiöiden olemaan hyvin selviä sen suhteen, minkälaisia vaikutuksia lääkkeellä on ja mihin tautiin se on tarkoitettu, jos mahdollistamme myös poikkeavan käytön, niin tämä ei nyt olisi oikea yhteys tähän asiaan puuttua, niin kuin Linda sanoi. Minulla olisi estettävänä yksi tarkistus. Haluan tämän nyt jo mainita esittelijälle, jolle olen hyvin kiitollinen kaikista työstä. On hyvä, että me hyvin nopeasti tunnistamme sen, että näitä porsareikiä on. Stressitestit ovat hyviä, ne on voitava tehdä syyttä tai syystä. Ja sitten on hyvä, jos me saamme nyt tietoa siitä, miksi joku vedetään markkinoilta. Aikaisemmin en aina tiennyt tarkalleen syytä, mutta nyt siis voin tietää sen. Mutta yksi se on unohtunut yksi on unohtunut komissiolta ja katsonut komission suuntaan. Ja tässä nyt puhun maksuista. Tässä ei ole maksuihin liittyviä sääntöjä ollenkaan. Viimeisessä eh, VMAn eh, kokouksessa kritisoitiin kovasti sitä, että siellä on pakko eh, työtä tehdä, mutta ei kuitenkaan ole tietoisia siitä, minkälaisia maksuja olisi ja miten ne hoidettaisiin. Eli toimitaanko tässä nyt normaalisti, että meillä olisi joku maksuasetus, eli tämmöisen yhteispäätösmenettely, eli tähän menisi kaksi vuotta sitten kaiken kaikkiaan, tai puolitoista vuotta vähintään aikaa, vai toimitaanko tässä nyt delegoidun säädöksiin. Minä olen täysin valmis näin tekemään, kunhan parlamentti voi olla tässä mukana. Voidaan laskea sen varaan, että komissio ottaa meidät mukaan kumppaniksi. Eli näin voidaan tehdä, kunhan voidaan varmistaa siitä, että komissio maksuasetuksen saa aikaiseksi delegoidun säännöksiin ja tehdään hyvin läheistä yhteistyötä lakiviraston kanssa. Tässä nyt te näytte kovin huolestuneelta, mutta paljon niin kuin Patricia oli paikalla, niin ei aina oltu samaa mieltä liittyen näihin maksuihin, mutta nyt meillä on kyllä hyvä täytäntöpano-osio ja tästä tulee hyvin lyhyt tarustus, jonka minä aion esittää. Toivottavasti muut voivat sitä tukea. Kiitos. Kiitokset, Peter Liisa. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset Lindalle myös tehdystä työstä ja olen Ajusan kanssa samaa mieltä, että tämä on hyvä perusta työlle. Ja olen samaa mieltä myös Linda ja Pila Ajuson kanssa. Pitää olla varovaisia, kun katsotaan alkuperäiskäytöstä poikkeavaa käyttöä. Tämä on uusi teema, jota emme näin nopeasti voi vakavasti vielä katsoa. Ja toiseksi on varmaan oikein näin poliittisesti rajoittaa alkuperäiskäytöstä poikkeavaa käyttöä. Tämän takia me teemme myöskin lapsilääkelainsäädäntöä, koska me haluamme tukea tällaista. Mutta näin yleisesti arvioisin lasten lääkelainsäädännössä Crosted mietinnön laatijana. Tämä voidaan ehkä tehdä niin, että voidaan vähentää tätä alkuperäiskäytöstä poikkeavaa käyttöä 90-80 prosenttia. Ja tämä on jollekin herkuleen tehtävä, koska lapsilta emme voi kieltää elintärkeitä lääkkeitä kokonaan, koska mitään hyväksyttyjä lääkkeitä ei ole tarjolla tilalle. Voimme jotenkin pyrkiä siitä, että sitä vähennetään, mutta emme varmaankaan voi kaikkea poistaa. Ja myöskin oikeudesta voimme kysyä sitä, että onko tämä mahdollistakaan. No voimme komissiota pyytää toimimaan asian eteen, mutta tähän mietintöön pitäisi käytöstä poikkeava käyttö ottaa mukaan. Vielä yksi asia tähän. En haluaisi monimutkaistaa menettelyä tämän takia. Meillä onkin maaliskuulta vielä yksi jäämä vuoden 2010 lainsäädännöstä jäljellä. Tämä äh, tietoboksi näistä lääkeaineista, tämä jossa olisi yhteenveto tärkeimmistä lääketiedoista tällaisessa laatikossa. Ja tämä hyväksyttiin, tätä ei pyydetty poistaa, poistamaan minkään erotuksen taholta. Ja sitten neuvosto ei hyväksynyt tätä kuitenkaan, no ehkä ryhmät ja tarpeeksi tukeneet tätä. No aina tietenkin asiantuntijat ja vastuuhenkilöt ottavat meille taas hyvä järjestelmä. Näin voitaisiin parantaa lääketurvatoimintaa ja tämän takia me täysistunnossa, eikä siis seuraavalla tasolla, pyysimme ja hyväksyimme tällaista fakta laatikkoa mukaan. Ja emme saa unohtaa tätä asiaa. Pitää antaa komissiolle selkeä viesti, että meillä on tämä lääketietolappu mukana, mutta myöskin tämän, tällainen fakta yhteenveto sen lisäksi. Voi vetää muutostuksen pois, jos saamme tästä yhteisymmärryksen, että me tuemme sitä, ja että jossain muussa menettelyssä voimme vakavasti ottaa tämän esille. Ehkä se vaiheessa, kun Fjellner pääsee neuvotteluissa neuvottelun, neuvoston kanssa eteenpäin tai erillisessä lainsäädäntömenettelyssä – Eli muistan, että valiokunnassa ja täysistunnossa päättiin asiasta, ja ikävä kyllä tämä menettelytapa oli vähän epäonnistunut tässä ensimmäisessä käsittelyssä, koska kukaan ei tiedä, miten se meni. Se katosi sieltä. Nyt se ei ole tekstissä mukana. Tämän takia haluaisin palata tähän asiaan vielä. Ja tulen tekemään asiaan liittyen myös tarkistuksen. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Alden varjoesittelijä Parvanova. Thank you, President. Uh, I would like to take... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Lindaa tästä mietintöluonnoksesta ja erilaisesta yhteistyöstä, mitä on tehty varjostelijoiden kanssa. Tämä on helpottanut yhteistyötä parlamentin kanssa, kun kyseessä on näinkin tärkeä lainsäädännön päivitys. Euroopan komissio on todellakin uudistanut lääketurvatoiminta esitystä Mediator-tapauksen jälkeen, kun näitä porsaanreikiä löytyy, ja siksi alleryhmä voi täysin antaa tukeensa ehdotukselle ja linnan lähestymistavalle tässä mentoluonnoksessa. On tärkeää, että kirjallinen menettely lähtee automaattisesti käyntiin, ei ainoastaan silloin, kun markkinaluvan eh, antaja aikoo jonkun luvan perua turvallisuussyistä, niin kuin mediatorin kanssa kävi monessa maassa. Ja jos ajatellaan sitten tätä julkista listaa tuotteista, jota on lisävalvottama. Tämä on hyvä ajatus ja sitten myös hyvä, että vuostain julkaistaisiin lista lääkkeistä, joiden lupa on peruttu kyseisenä vuonna ja syyt tähän olisi myös mainittava. Ja sitten hyvän lainsäädäntötyön hengessä ja koska tässä on hyvin vähän aikaa olemassa on 2010 tuota sopimuksen mukaisesti, niin tämän takia on panettu ainoastaan komission esittämään asian. Ei lähdetä nyt koko asiaa, koko kokonaisuutta avaamaan. On keskityttävä vain siihen asiaan, mistä syystä olemme nyt direktiiviä lähteneet alun perin aukomaan. Ja sitten lopuksi mainitsisin vielä tämän lääkkeiden käytön muuhun tarkoitukseen kun mihin ne on alun perin tarkoitettu. On totta, että mediatoria käytettiin muihin tarkoituksiin aktiivisesti. Ja tästä syystä kannattaisi ehkä puuttua tähän asiaan nyt, kun päivitetään lainsäädäntöä, mutta nyt, kuten olemme Novartiksen osalta kuulleet, tässä on uusikin juttu ja tähän on paneuduttava ja myös olisi nyt oltava vähän varovaisia tiettyjen tarkistusten suhteen, mitä on esitetty, jotka olen nähnyt. Tämä löytyy artiklaan 5 ja eh, erikoisiin tapauksiin liittyen eh, sellaisiin tuotteisiin, joille ei ole annettu lupaa. Tässä ei koskaan saa antaa vastuuta potilaalle silloin, kun käyttö on alkuperäistä tarkoituksesta poikkeava. Ja olisi hyvä pyytää, että virasto hyväksyisi sellaiset suuntaviot, joita jäsenvaltioiden pitäisi sitten panna täytäntöön johdonmukaisesti. Kiitos. Kiitoksia. Näin puhujalista on käyty läpi. Ja komissio edustajalle seuraavaksi puheenvuoro Rova Punk. Sanko pääosastolta. Olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minä otan tässä esille uh, näitä eri kysymyksiä, joita sivuttiin. Panen merkille, että tässä on tuettu komission ehdotusta ja ymmärretty myöskin selvästi tämän ehdotuksen tarkoitus. Olen tästä kiitollinen. Mitä tulee näihin yksittäisiin kysymyksiin, sitten ensinnä haluan korostaa sitä, että Rova Ajuso tuossa kysyi, miten tässä komission ehdotuksessa tämä hätä tilamenettely hoidetaan. No se on ollut tässä äh, ehdotuksessa ja komissiolle oli erityisen tärkeää tässä yhteydessä se, että tämän menettelyn pitäisi tulla kysymykseen, kun kysymys on vakavista terveysriskeistä äh, lääketurvatoiminnan osalta. Tämä on siis olennaista komissiolle, kun tulee kyseeseen tämä säännös. Sitten toiseksi, joka tuli esille, Rova Ruud Berendin kysymyksessä olivat nämä maksut. Ja haluan vakuuttaa teille, että nyt hyvin tiivissä yhteistyössä e- Eman kanssa tätä asiaa tutkimme. Itse asiassa olemme aloittelemassa kahden päivän kokousta heidän kanssaan, jotta voisimme tarkastella juuri tätä maksukysymystä ja jotta pääsisimme sellaiseen käsite Äh, asiakirjan, jonka voimme sitten laittaa äh, kuulemiskierroksen pohjaksi ja jotta sen pohjalta saisimme sitten ehdotuksia ja lähtisimme sitä työstämään. Äh, jos tämän jälkeen sitten lähdetään täyteen yhteispäätösmenettelyyn, niin silloin viivästys tulee olemaan optisesti katsottuna ainakin vuosi koska tässä tietysti on tällaisia menettelytavallisia vaiheita. Tämä ei ole kenenkään vika tietenkään, ja sen takia näitä aikamääriä täytyy kunnioittaa, mutta haluan vakuuttaa teille, että meillä on tiiviit suhteet emaan juuri tässä aiheessa. Sitten kolmas kohta liittyy tähän Factboxiin. boxiin tähän faktalaatikkoon ja haluan teille vakuuttaa, että olemme jo aloittaneet tutkimukset näistä keskeisimmistä piirteistä ja äh, myöskin tästä äh, tiedotuslaatikko lehtisestä ja nyt olemme sitten miettimässä, mitä tällainen faktalaatikko oikein tarkoittaisi ja myöskin onko tässä olemassa jotakin päällekkäisyyksiä jo olemassa olevien asioiden kanssa, koska tietysti tämähän on asia, joka on tullut Yhdysvalloista siellä. Potilaan tiedonsaantioikeudet ovat kenties hiukan erilaiset ja näin ollen tämän äh, aloittamamme tutkimuksen puitteissa aiomme sitten tarkastella, mitä tulisi tehdä, jotta parannettaisiin ymmärrettävyyttä, luettavuutta ja e, tietysti täytyy ottaa myöskin huomioon se, mitä muuten tästä äh, faktalaatikosta on tiedossa. Sitten näistä käyttötarkoitukseen äh, sopimattomista lääke- alkuperäisestä käyttötarkoitusta poikkeavista lääkkeistä Ähm, no, tämä on hyvin monimutkainen asia. Tarvitsisi vielä paljon syvällisempiä äh, tutkimuksia ja pohdintoja ennen kuin millään lailla tämä voitaisiin ratkaista. Ja tässä on monia huolenaiheita juuri tämän ähm, äh, asian liittyvän asetuksen osalta äh, esitetty ja emme nyt varmasti pysty sitä tämässä yhteydessä käsittelemään. Kiitos. Vielen Dank. Und ich... Kiitoksia. Sitten neuvoston puheenjohtajavaltiolle seuraavaksi puheenvuoro ja Rova Paulsen, olkaa hyvä. Teillä on puheenvuoro. Ja tak. Kære medlemmer af Envi, jeg er meget glad for at kunne... Kiitoksia, hyvät Envi-valiokunnan jäsenet. Minulla on suuri kunnia olla tänään täällä paikan päällä ja olla tekemässä teidän, kanssa, teidän kanssanne yhteistyötä tekstin osalta. Nimeni on Paulsen ja olen lääke, aine- ja lääkelaitetyöryhmän puheenjohtajaneuvostossa. Olen juristi ja Tanskan terveyslaitoksessa toimessa. Meillä on selkeä toive, että tämä asia voitaisiin nopeasti päättää siis lääketurvatoiminnan osalta. Tämä on myös neuvoston toive. Kun tämä ehdotus tehtiin, sen jälkeen me olemme käsitelleet kolmea määräystä neuvostossa, jotka haluaisin lyhyesti esitellä teille. Ensinnäkin kyseessä on unionin menettelytapa, joka käsittelisi artiklan 107i mukaisesti asiaa direktiivistä. Eli neuvontava komitea Prake voisi todellakin sitten täyttää ne vaatimukset, unionin menettelytavasta syntyisi. Eli haluamme nopeutettua menettelytapaa, nopeutettua päätöksentekoa, emmekä halua ketään ylimääräisesti rasittaa. Tämä prake komitea sillä on monia tehtäviä ja ne johtavat myös siihen, että tämä vuoden 2010 lainsäädäntö hyväksyttiin ja pantiin täytäntöön tämän pohjalta. Tämä unionin menettelytapa, sitä minkä pitäisi kaikissa tapauksissa käyttää automaattisesti. Tämä ainakin neuvoston toive. Tähän on liittyen myöskin toinen toive, joka käsiteltiin työryhmässä, tämä artikla 23 asetuksessa, jossa puhutaan siitä, että nämä merkit, merkinnät pitää laittaa näihin lääkkeisiin, eli tämä musta kolmiomerkki. Ja neuvosto on sitä mieltä, että mitä liian pitkää listaa ei saisi tähän julkaista, vaan lyhyt olisi parempi. Tämä on meidän toiveemme. Nimittäin sen takia, että tämän tarkoitusperä muuten vesitetään. Ei saa olla niin, että tätä symbolia ei huomata, josta käyttää liian usein – se tavallaan jää silloin huomiotta. Ja sitten vielä tämä lappu, joka tämän lääkkeen mukana tulee. Siinä pitäisi kertoa, pitäisi kertoa potilaalle, mitä lääkettä valvotaan erityisesti. No niin pitää sitten myöskin päivittää tätä, kun tietty aikaraja on mennyt umpeen ja uusia määräyksiä on luotu. Tämä saattaa merkitä sitä, että tuotteet katoavat markkinoilta ennen kuin tämä lappusen tiedot ovat ajan tasalla. Tämä meitä huolestuttaisi. Ja lopuksi kyseessä myöskin artikla 123 direktiivistä. Kyseessä on määräys, jossa käsitellään pääsyä tietoihin niille, joilla on myyntilupa. Ja jos myyntilupaan jatkoa ei haeta, niin kyseessä on siis mm, säännös, joka koskee yritysten ja viranomaisten välistä suhdetta, kuinka tieto välittyy heidän välillä. Ja tämän tiedon pitää jossain tulla järjestelmään. Saattaa olla, että ne valtiot, joissa kyseessä tuotetta ei ole markkinoilla, heitäkin pitää tiedottaa, jos turvallisuussyistä myyntilupa jossain muussa valtiossa päätään evätä. Joten tällöin haluamme taata sen, että kaikki muutkin jäsenvaltiot saavat tämän tärkeän tiedon, vaikka kyseinen tuote ei olekaan heidän markkinoillaan myynnissä. Jos tällaisia erityistapauksia on, niin heitä pitää kuitenkin tiedottaa asiasta. Kyseessä on tällainen varhaisvaroitusjärjestelmä. Ja tästä neuvosto keskusteli kokouksessaan. Eli joku, jolla on vaikka myyntilupa kolmannessa maassa, tätäkin tämä määräys saattaa koskea. Eli jos tuote on tarjolla kolmansissa maissa tai EU:ssa, niin joka tapauksessa tämä pitää ilmoittaa sitten vastuulliselle viranomaiselle, jos tällaisia tapahtumia esiintyy. Lopuksi halusin todeta vielä, että Tanska puheenjohtajavaltioiden neuvoston nimissä pyrkii rakentavaan yhteistyöhön kaikkien osapuolten kanssa. Ja me haluamme, että molemmat lakiertukset käsitellään teidän kanssanne. Ja sitten esittelijä Linda Mäkevä. Yes. <clears throat> Thank you, Chair. Thank you to colleagues for your... Kiitos ja kiitos kollegoille tuesta. Joitakin tarkistuksia ilmeisesti tulee ja voimme varmasti tyydyttävällä tavalla niitä käsitellä. Tämä alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poikkeava käyttö olisi varmasti viisasta tehdä uusi aloite tästä, koska tämä on erittäin mutkikas kysymys. ja Ehkä voitaisiin järjestää valiokunnassa kuuleminen tästä asiasta ja miettiä tätä asiaa ja puhua sitten myöskin eman suuntaviivoista. Mutta äh, Antonio puhui EUn toimivaltuuksista. Nämä ovat hyvin mutkikaita kysymyksiä. Emme pysty tätä nopealla äh, tarkistuksella tässä ratka- yhteydessä ratkaisemaan. Mitä tulee Rova Ajuusun esille ottamaan kysymykseen eman ylikuormitus on taattava sen toimintakyky ja tietysti sillä on paljon työtä aiemmin Lontoossa vain keskusteltiin näistä huolenaiheista ja sitten luotiin tällainen todellinen elin, jonka tulisi miettiä Euroopassa näitä kysymyksiä. Uskon, että tällä tavalla meidän olisi pitänyt pystyä varmistamaan, että mediator-tapauksia ei tule, että meillä olisi todella ollut sellainen eurooppalainen järjestelmä, joka takaa lääketurvallisuuden, mutta tässä asioiden on muututtava, mutta uskon, että neuvottelussa neuvoston kanssa voidaan varmasti äh, edetä. Olen jo saanut tietoja siitä, kuinka monta asiaa EMA vuosittain käsittelee. Meidän on taattava kuitenkin että on toisaalta tällainen kiireellinen menettely, mutta sitten on muita tapauksia, jotka eivät ole kenties niin kiireellisiä, mutta joita pitäisi myöskin tutkia. Tarvitaan edelleen menettely tähän, ja tässä on artiklassa 31 tämä määritelty. Meditorin osalla tähän emassa, emassa tätä keskusteltiin monta kertaa, mutta mitään ei tapahtunut, ja tätä en toivo enää koskaan tapahtuvan. Ei voida hyväksyä, että emassa vaan ihmiset tapaavat, vaan siis jos veronmaksajien rahaa käytetään Lontoossa tähän, niin heillä on vastuuta. Heidän täytyy tehdä myöskin Euroopan koskevia päätöksiä. Neuvoston kanssa toivon mukaan pääsemme ratkaisuun. Jos on todellisia tärkeitä kysymyksiä, ne on jossain käsiteltävä. Jos niitä ei käsitellä, niin sitten meidän täytyy tietää, miksi niihin puututa, jotta ihmiset tietävät Tarvitaan siis tätä säätöä tässä järjestelmässä ja varmasti paljon halut, halukkuutta on ja ihmiset ovat hyvin huolestuneita juuri mediatoritapauksesta ja uskon, että tämä pitäisi ratkaista. Kiitokset kollegoille, uskon, että saamme nopeasti tässä ratkaisun ja ehkäpä jo heinäkuun puolivälissä ja tätä kautta saamme sitten myöskin tällaisen lääketurvallisuusjärjestelmän toimivan kautta Euroopan. Kiitos. ich bedanke Kiitoksia Linda McEvan. Kiitokset kaikille keskusteluun osallistuneille ja tarkistusten jättöpäivä on 27.4. Ja tästä on sovittu esittelijän kanssa, että jos pystymme, jotta pystymme ylipäänsä pitämään kiinni aikataulusta, meidän pitää äänestää siis toukokuussa 8.5. ympäristövaliokunnassa, niin kaikkien tarkistusten että voidaan, se voi tapahtua vain englannin kielellä. Ja tulemme äänestää, äänest, hyväksymään tämän sitten täysistunnossa syyskuun täysistunnon viikolla. Näin kohdat 18 ja 19 on käsitelty. Ja sihteeristö totesi, että he ovat myöskin auttaa toimituksellisesti tarkistusten teossa englanniksi. Sitten seuraavaksi esityslistan kohta 20. Vapaaehtoiset maksuttomat kudosten ja solujen luovutukset. Ja tässä on esittelijänä Janna Koudakis. Annetaan ensin puheenvuoro esittelijälle. Olkaa hyvä. Uh, thank you, Chair. Um, this has been an incredibly... Kiitos puheenjohtaja. Tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen mietintö. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, joihin tähän kanssa tähän asti olen puhunut, koska olen saanut hyvää palautetta ja muiden kanssa toivottavasti puhun tänään tärkein seikka tässä mietinnössä on nyt se, että puhutaan vapaaehtoisesta toiminnasta ja kyseessä on vapaaehtoinen avoimuus ja jäljitettävyys. Nyt halutaan, että tämä mietintö on samansuuntainen kuin aikaisemmin alkuvuodesta tehty mietintöluonnos, joka koski kudosten luovutusta. Eli pitäisi kannustaa ihmisiä luovuttamaan kudoksia soloja, mutta ilman mitään maksua minä olen keskittynyt useisiin aiheisiin, tiettyihin aiheisiin tässä kantasoluihin. Ensinnäkin ne ovat hyvin tärkeitä ja sitten toisaalta meillä on napanuora veri ja siihen liittyy ehkä erilaisia näkökantoja, koska meillä on yksityisiä ja julkisia klinikoita tässä. On hyvä, että meillä on julkista toimintaa, mutta on tärkeää, että yksityisiä toimijoita myös on. Niiden pitäisi toimia yhdessä, eikä pitäisi vain puhua jommasta kummasta. Ja toinen asia, joka ei ehkä ole kovinkaan tuttu ajatus ja ajatuksena tässä on se, mitä meillä on yhdistyneessä kuningaskunnassa, että annettaisiin apua niille, jotka eivät muuten apua saa, niin heille annettaisiin eh, apua siittiösolu ja munasolun muiden muodossa. Tämä ei ole ehkä tuttu asia täällä muualla Euroopassa, mutta ajatus on, että esimerkiksi jos puhutaan munasoluista, niin nainen voi antaa munasoluja samaan aikaisesti, kun hän on äh, itse hedelmäisyyshoidossa koiputkihedelmöitystä varten ja näin ehkä sitten voitaisiin saada hänelle halvempaa hoitoa. Eli tämä voi auttaa häntä, koska hoito on halvempaa näin ja sitten autetaan myös jotain muuta samanaikaisesti. Ja sama liittyy myös sitten luovutukseen ja sitten jos atlantilaisia jäädyttämistoimintatapoja meillä voi viisi vuotta säilyttää jätettyjä solujaan, jos tekee samanaikaisesti munasoluluovutuksen. Eli tässä näin avataan luovutusmahdollisuudet useammalle ilman, että siitä eh, itse asiassa eh, maksettaisiin rahallisesti mitään, ja tämä pyytettömyyshän tässä on tärkeä seikka. Tarkistusten jättämisen määräaika, kolmas päivä muistaakseni, ja nyt olisi hyvä tietää, mitä, miltä tämä teistä näyttää, jotta voidaan katsoa, mennäänkö oikean suuntaan. Kiitos. Kiitoksia sitten varjoesittelijät seuraavaksi. Pete Liise, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset Marina Jana Koudakis tehdystä työstä. Ja tämä on hyvä pohja yhteiselle työlle. Tässä on selkeä viesti. Me haluamme, että kudosten ja solujen luovutukset ovat maksuttomia ilman vastinetta. Joten muutosta kohdassa kolme tuen erityisesti. Tämä on parlamentin vaatimus aina ollut, että meillä on selkeä oikeudellinen perusta vapaaehtoiselle luovutukselle. Ja se on mainittu direktiivissä Silloin kun keskustelimme direktiivistä, emme saa sitä neuvostossa ja komissiossa, komissiossa läpi silloin, mutta ajat ovat nyt muuttuneet. Ja myös tässä elinloutusdirektiivissä ottiin selkeästi esille, että vaadimme sitä, että jäsenvaltiot voivat taata sen, että maksuton luovutus tapahtuu. Ja sitten solu- ja kudos kudosdirektiivistä pyritään tähän. Eli tavallaan tässä antaisin poikkeusmahdollisuus tähän periaatteeseen. Periaate oli se, että meillä on eri oikeudellinen tilanne, kun tämä direktiivi hyväksyttiin. Meillä on perusoikeuskirja osana EUn sopimusta Lissabonin sopimuksessa myös selkeästi todettuna se, että Tämä on EUn oikeusperiaate, että ihmiskehoa ei saa kaupallistaa. Tämän takia vaatimus kohdassa 23 on hyvin viisasta tekstiä, että vaaditaan komissiota sopeuttamaan nämä molemmat muotoilut myöskin elinluovutusdirektiivin suhteen. Ja tämä on myös tärkeä osa ehdotusta. Jäljitettävyydestä puhutaan erityisesti vielä, tätä tuemme myös. Ja sitten kohdassa yhdeksän selkeästi ottaa kantaa internetkauppaan. Tämän, tätä tuen ehdottomasti. Sitten napanuora veri, tämäkin aihe on tärkeä. Ja myös on tärkeää, kun tässä voidaan tämän hetkessä tietysti jäsenvaltiot pyrkivät siihen, että vapaaehtoinen maksuton luovutus tapahtuu, niin tämäkin on tavallaan sitoumus koskien napanuora verta jäsenvaltioiden suuntaan. Jäsenvaltioissa on hyvin erilaisia järjestelmiä, vaikka usein tästä ei tiedottaa tai sitä edes käytettäisi mitenkään. Minusta on tärkeää, että Marina Janna Koudakis ottaa tämän asian nyt selkeästi etualalle – Ehkä me joudumme keskustelemaan myös sitä, että pitääkö luoda tällaisia julkisia ja yksityisiä eh, napaa nuoraveripankkeja ja laittaa ne sitten samalle viivalle. Se, että meidän pitää tehdä enemmän asian eteen, tämä meidän vetomuksen koskisi näitä julkisia napanuoraveripankkeja, koska tämänhetkisen teknologian pohjalta se olisi pidemmälle menevää siellä ja eettisesti ehkä paras ratkaisu. Mutta meidän ei kuitenkaan pitäisi näitä yksityisiä pankkeja kieltää tai asettaa niitä muutenkaan heikompaan asemaan, jos he pitävät kiinni laatukriteereistä ja muista kriteereistä, ettei mitään kaupallista toimintaa tapahdu solujen ja kudosten kanssa, niin kuin perusoikeuskirjassa on mainittu, että ei saa kaupallistaa ihmiskehoa. Niin jos ne tästä, tämän takaavat, niin myöskin yksityiset napanuoriveripankit voivat olla omassa roolissaan. Ja tietenkin sitten voidaan miettiä sitä, miten se terapiamahdollisuuksia tässä vielä on olemassa. Ja avataan sulut vielä, että mitä ei ole olemassa sitten toisaalta tälläkin. Ja sitten meidän pitäisi tiettyjä asioita myöskin tarkentaa mietinnössä, sillä tämän hetken oikeusperusta ei ole täydellinen, mutta tämän hetkisenkin oikeusperustan avulla voidaan motivoida komissiota katsomaan asiaa tarkemmin. Jos täällä direktiivissä todetaan, että jäsenvaltiot pyrkivät siihen, että voidaan taata vapaaehtoinen ja maksuton luovutus. Sitten johdannossa kappaleessa J voidaan, äh, indeksikohtaisessa I luetaan vaan, että täällä, tää lukee, että lähdetään 11 valtiota, heillä on käytössään toimintalinjat, joilla pyritään edistämään omavaraisuutta kudosta ja solujen osalta. Niin kyllähän tämä on vähän direktiivin kanssa ristiriidassa ja toivoisin, että komissio muotoilee tämän selkeämmin, että tämä ottaen huomioon muuallakin. myöskin julkisuudessa ja asiantuntijoiden taholta on otettu esille kysymys näihin yksittäisiin luovuttajiin Romaniasta, jotka ovat saaneet sitten puolet vuosipalkastaan luovuttaessa jotain ja jotain suuriin terveysriskeihin, jopa hengen vaaraan jälkiseurausten johdosta. Puoli vuosipalkkaa ei ole mikään korvaus enää, vaan tämä on sitten jo maksu oikeastaan. Ja tällöin vastuukomission jäsenen vastaus ei ole ollut tyydyttävä. Ja vastaavanlainen tapaus on myöskin Tanskassakin tiedossa. Ilmeisesti siellä on maksettu rahaa. Ja meidän pitää nimetä nämä ja todeta, että tällaista emme hyväksy. Tietenkin tämänkin hetkisen lainsäädännön puitteissa voidaan tästä jotain tehdä jo. Sitten lopuksi Marina Janakoudakis mainitsi myöskin luontaisedut. Tässäkin pitää toimia, jos joku hei, pariskunta ei ole vaikka lapsi, vaimon sairaan takia sama mahdollisuus, heillä saada lapsia tai miehellä ei ole siittiösoluita, niin tässä tilanteessa voidaan miettiä asiaa. Mutta jos kyseessä on tämä sattu tilanne, jos saa jostain, mitä se maksaa, mutta saa sittenkin tämän ilmaistavan toimen, niin eikö tällä vastaavalla vaikutus, kun maksettaisiin tästä? Eli jos antaa oman kehonsa tavallaan tässä sitten korvaukseksi. No tässä meidän pitää vähän tarkentaa tätä muotoilua. Emmehän me halua estää pariskuntia toimimassa yhteistyössä keskenään, siis vaihtamaan näitä tiettyjä asioita. Mutta meidän pitää kuitenkin keskustella tästä asiasta vielä esittelijän kanssa, että katsoa, että me todellakin toimimme kaikki samansuuntaisesti ja löytää tähän sellainen muoto, joka saa sitten valiokunnan tuen taakse. Kiitoksia. Vielen Dank, Peter Liese. Als nächstes spricht. Kiitoksia sitten Victorio Prodi. Grazie, presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää kollega Jännä Koudakisia tehdystä työstä ja valmiudesta keskustella asiasta. Minusta tämä on hyvin tärkeä asia. Emme koskaan saan livetä tästä maksuttomuudesta, joiden pitää olla eroton ehto näille solu- ja kudosluovutuksille. Tämä on ehdottomasti tärkeä asia. Tätä emme saa kiistää, ettei tästä synny mitään markkinaa. Koska tällä olisi hyvin vakavat seuraukset. Sitten myöskin hyväksyntäkysymys elinten luovutuksessa. No, tähän on vielä hieman hämmennystä. Onko tämä, jos kyseinen henkilö, jolla on mitään tiettyä tarkempaa määräystä liittyen tähän, että hän ei, hän ei haluaisi luovuttaa, niin uskon, että että me voimme kyllä hyvin ajatella, että tämä hiljaisuus on myöntymisen merkki, mutta meidän pitäisi olla vielä varmempia asioita, asiasta, kun tutkitaan sitten kyseisen henkilön kuoleman jälkeistä tilannetta. Sitten kollega Liise otti sitten tämän kysymyksen in kind, eli luontaisetu. Ja tässä olisi tavallaan elinten vaihdosta kyse. No minun mielestäni tämä ei voi rajoittua pelkästään tähän merkitykseen. Minä vähän pelkään, että tästä syntyy aukko lainsäädäntöä, josta syntyy sitten lopuista kaupallista toimintaa, eli elinkauppaa. Joten minä pyrkisin siihen, että tämä luontaissanaa käyttäisi tässä, vaan erottaisin, että tähän tehtäisiin tarkistus. Ja sitten tämä napanuora veri. Tästä on käyty paljon julkista kampanjaa, hyvin näkyvää kampanjaa. Aika paljon myöskin luovutuksia tapahtuu. Ja ne asiantuntijoiden, joiden kanssa olen keskustellut, niin he pitää olla varovaisia asian suhteen, koska todellakin napanuoran veressä olevat solut ovat potentiaalisia kantasoluja. Mutta ei ollut sanottua, että nämä ovat parempia kantasoluja kuin ne, joita voi saadaan vaikka saada muista elävistä kudoksista. Joten tämä teknologia, jolla eristetään näitä kantasoluja, niin ei ole niinkään sama asia onko se sitten tätä napanuorasta vai, vai elävästä kudoksesta. Minun tietääkseni näiden napanuora solujen käyttö Niin tässä on kyllä takana vähän mitkä sellainen ajatus, että pitäisi niin kauppaa näillä soluilla, joten pitää olla hyvin varovaisia tämän asian suhteen. Tämä saattaisi olla meille mielenkiintoinen asia, tämä napa, nuora veri, mutta ei ole taattua, että tämä on kuitenkin mikään taikaa vain kantasolujen suhteen. Joten tätäkin asiaa pitää katsoa varovaisemmin. koska tässäkin saattaa olla kuitenkin markkinoiden syntymisen vaara. Fredrik Isoka. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin osaltani haluan kiittää esittelijää tästä mietinnöstä, joka varmastikin ei ehkä ole niin äh, yhtenäisiä näkemyksiä herättävä, kun olisi voinut ajatella olemme jo itse asiassa näistä asioista äänestäneetkin aikaisemmin ja käyneet aika kiistanalaisia kysymyksiä ja nyt emme varmasti niihin palaa, koska kysymyshän on todella eettisistä, nimettömistä, maksuttomiten perustuvista asioista ja sitten tietysti myöskin terveydenhoitohenkilökunta Ähm, liittyy tähän tavallaan, siis on muistettava, että on, käytetään oikeita sanoja. Äh, mitä, äh, onko tässä nyt, tässä ei ole kysymys äh, millään lailla palkitsemisesta, vaan korkeintaan siitä, että korvataan kulut, jotka ovat aiheutuneet kenties juuri näistä soliluovutuksista. Tämä voi olla hyvinkin pitkällistä ja hankalaa niin, että ei pidä olla teko pyhiä tässä keskustelussa, koska kysymys on nyt siis maksuttomuudesta. Aion puhua vielä Marinan kanssa myöhemmin ja myöskin, en ymmärtänyt ihan täysin, ja herra Liisi tähän palasi myöskin, mitä tämä tarkoittaa, egg sharing, ymmärsinkö, että kysymys oli jonkin tyyppisestä vaihdannasta, ähm, mutta ähm, kuitenkin alun perinhän kysymys on ollut korvaamisesta. Jos sitten vaihdetaan, niin vaihdetaan sitten sukusolua johonkin toiseen sukusoluun vai vaiko tuon ähm, katsotaanko tällä esimerkiksi näiden äh, hoitojen kustannukset, ja herra Liise itse asiassa puuttuu tähän samaan asiaan, niin että Tämä on kohta viisi ja minä haluan tämän asian todella selvittää perin pohjien, siis kohtiin neljä ja viisi itse asiassa. Ne ovat hiukan huolestuttavia ja myöskin tähän liittyvä johdantaosa tai perustelut, ähm, siis on hyvin tärkeää, että puhutaan sukusolujen luovuttamisessa korvaamisesta, ja nämä asiat eivät tässä nyt ole samalla linjalla kuin mitä 14 jäsenvaltiossa toimitaan, siis täytyisi toimia humanistisemmin ja edistyksellisemmin, ja tämä on mielestäni hyvin selkeä asia, ei siinä, että nyt puoletaan toista filosofia toisen kustannuksella, vaan että oltaisiin selkeitä, ja mm, tässä nyt ymmärrän, että tämä humanismi on vähän ihan väärin ymmärretty niin kuin kymmensiä, kymmeniä tuhansia äh, potilaita heitellään edestakaisin ja tässä mainitaan myöskin internet kohta yhdeksän. Tämä on rajat ylittävää toimintaa. Äh, kysymyshän on äh, lääketieteellisestä turismista ja tämä on hyvin pitkälle menevä kysymys ja tietysti nimettömyys on hyvin tärkeä kysymys. Kymmenet tuhannet talisvauvat <laughs> täällä Belgiassa laitetaan alulle, he menevät sitten Espanjaan, Ranskaan ja niin poispäin. Että tässä on kaikenlaisia erilaisia näkemyksiä tässä esittelijän kanssa. Eli esittelijä aluksi sanoi, että keskeinen kysymyshän tässä on vapaaehtoisuus, mutta minä sanoisin, että keskeinen sana tässä on tasapaino. Tarvitaan tasapainoa periaatteiden ja toisaalta tämän vajeen välille. Itse asiassa komissiokin on tästä puhunut. On selkeitä, selkeä vaje olemassa suhteessa kysyntään Euroopassa ja muuallakin kaikkiassa maailmassa näissä soluissa ja ähm, ähm, kudoksissa ja sama pätee myöskin luuydinsoluihin, jota vielä ei ole mainittu. Sen takia olisi hyvin tärkeää, että vastaisimme näihin ähm, vajeisiin, tähän vajeongelmaan ja tarvitaan tietysti riittävä äh, toimenpidepatteristo ja meidän täytyy myöskin paremmin äh, suunnata näitä äh, tiedotuskampanjoita. Näin on tehty jo vuodesta 2004 lähtien. Selkeästi on olemassa tarvetta ja komissio on myöskin puhunut näistä erilaisista luovutus, erilaisista luovutteista ja ehkä olisi parempi tässä vielä nyt hiukan tarkentaa sitten toiseksi 2004 direktiivin uudistaminen, jotta se olisi yhdenmukaisempi teknologisen ja kliinisen soveltamistieteen saavutusten kanssa. Tämä kohdassa 23. Sitten kolmanneksi ja minä puutun tässä nyt keskusteluun, jota Prodi tässä äsken sivusi. Tämä on myöskin hyvin tärkeää. Meidän täytyy nyt pyytää komissiolta, että se sitoutuisi todella. Tämä on jo toteutettu Liisen ja Peterlen vuoden 2011 päätösasemassa mitä tulee napanuoriveren luovuttamiseen Minä en ole lääkäri, enkä ole asiantuntija, en ole tiede ihminen, mutta nykypäivänä, kun olen seurannut keskusteluja, niin en ole vielä tehnyt päätöstä, kun kuuntelin herra Prodia tässä keskustelussa. Ei, tässä ei ole mitään toivoa, mutta minä en ole kuullut kuitenkaan tällaisia argumentteja, vaan itse asiassa olen Rova Klyksmanin kanssa puhunut. Hän on alan pioneeri, hän on sanonut aivan päinvastaista viime lauantaina. Itse asiassa oli pitkä reportaasi nuoresta äh, belgialaisesta pojasta, joka äh, todella äh, parani vakavasta sairaudesta napanuorin veren ansiosta. Ja senpä takia mielestäni ei pidä toimia kieltävällä ja tällaisella tiukalla, jäykällä tavalla, vaan päinvastoin pitää olla humanistista ajattelutapaa tässä. Ja vain siis yksi prosentti napanuoran verestä Euroopan alueella otetaan talta. Ja toisaalta kun taas tiedetään, mitä kaikkea tämä voisi tuoda ähm, lääketieteen alalla, niin haluaisin, että myöskin esittelijä ottaisi tämän paremmin huomioon tuossa mietinnössään, koska se on minusta hyvin tärkeä kysymys. Kiitos. Äh, Kiitoksia sitten Margareta Auk. Tak, herr formand, og først og fremmest selvfølgelig tak til øh, Marina. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää kollega Janna Koudakisia mietinnöstä. Ja hyvä, että on käsitellyt tätä asiaa näin tarkkaan. Tämähän on meille kaikille mielenkiintoinen aihe. Ja totta kai me kuulemme tästä myös, että tämä jo tulee jatkumaan tämä keskustelu vaikka meillä on aika laaja konsensus täällä jo tällä hetkellä. Totta kai meidän pitää lähestyä asia humanistisesti. Tähän asiaan liittyen ei ole mitään patenttia olemassa. No miten tämä tulee sitten määritellä? Pitäisikö meidän mennä niin pitkälle kuin mahdollista, jotta voimme auttaa itseämme? No tässä on tiettyjä eettisiä raja-alueita kuitenkin olemassa. Ja jossain vaiheessa sitten enää pystytä näkemään sitä tarkkaan, mitä tehdään ja mitä voidaan tehdä. Meillä on Tanskassa lainsäädäntö, jossa, jossa voidaan tehdä lapsi, jotta voidaan lääketieteellisesti auttaa toista lasta, siis sisarusta. Jot siis, että voi, mutta tämä on kauhea ajatus, että tavallaan tehdään toinen lapsi jotain tiettyä tarkoitusperää varten, ja tämän lapsihan tietenkin tietää myös myöhemmin – Tämä on tavallaan varaosa lapsi, joka tässä tehdään. Totta kai senkin pitäisi saada hyvä elämä itselleen, mutta lähtökohta on se, että hänellä on sairas sisar lapsi. Joten tässäkin pitää ajatella tiettyjä rajoja. Ei pelkästään vapaaehtoisuus, vaan myös maksuttomuus ilman vastinetta tapahtuva toimintaa. Tämä on tuossa erityisesti esille juuri, että näin sen pitää tapahtua, mutta siltikin tällaista tapahtuu. Peter Liise täällä mainitsi juuri esimerkin tästä. Ja sitten Tanskassakin on, on vuodelta 2007 esimerkki, mitä voi tapahtua. Kaikissa medioissa tulee julki nainen, joka on yli 60 ja on tullut raskaaksi juuri tällä tavoin. Ja sitten Tanskassa keskusteltiin tästä, että vanhat miehet saavat lapsia, miksi vanhat, vanhat naisetkin voi saada lapsia. Tällainen keskustelu sitä syntyi meillä. Joten meidän pitää myöskin huolehtia siitä, ettei ole liikaa tällaisia vanhoja vanhempia. Kyllähän lapsilla pitää olla terveet vanhemmat. Ja kysymys onkin myöskin siitä, että mistä tämä munasolu tuli. Eihän se voltenkään tämän naisen oma munasolu ollut. Ei, vaan hän sai Englannista luovutus munasolun. Minä kysyin komissiolta ja Englannissa sain kuulla tästä, että Englannissa tämä on standardimenettely, että munasoluja voidaan myöskin asettaa vanhoillekin naisille. No, joka tapauksessa tätä munasolua myöskin käsiteltiin jollain tavoin. Kuka nainen sitten luovuttaisi munasolun, jos hän tietäisi, että tämä tavallaan annetaan jollekin mm, isoäidille, joka haluaa tulla äidiksi. Eli kyllä jollain tapaa tämä on tietenkin käsitelty, sen on selvä. Ja tässä pitää kyllä pystyä myöskin tutkia asiaa, mitä, että kaikki tietävät, mitä on tapahtunut ja mitä osapuolten pitää myöskin tietää, mitä on tapahtunut heidän luovuttamalle munasolulle. No tämä meni vähän aika, aika pitkälle, tämä englannissa tapahtuva menettely. Eli kyseessä on myöskin humanistinen ongelma. Näitä kummallisia kauppatapoja emme saa tukea. Kyllä tämä pitää tapahtua oikein maksuttomasti ja vapaaehtoisesti. Ja sitten tämä vastavuoroisuusjuttu. Tämäkin on ongelmallista. Jos ähm, joku nainen sanoo, että jos luovat minulle munasolun, niin saat sitten meiltä sitten vastiketta tälle. Ja tämä voi tapahtua vaikka perheen sisällä. Jos joku nainen on siellä helemätön, ähm, niin joku sisaruksista voi antaa luovutuksen. Että ei mitenkään jotenkin voi kieltää täysin. No tämä on naisille vaikea asia. No miehet on tietenkin näin varsinaisia siementen luovuttajia sanan varsinaisessa merkityksessä. Mutta naisille tämä on jotenkin vaikeampi asia. No, kaksi asiaa vielä. Hedelmällisyyskäsittelyt. Näitäkään me voi kiertää nyt tässä yhteydessä. Meidän pitää valiokunnassa todeta, että myöskin hedelmättömyys on suuri ongelma, erityisesti miehille. Tämä on suuri ongelma, hedelmättömyys. Se on lisääntynyt naisille, naisilla ja miehillä. Eli nyt pitää katsoa myöskin tämän syytä, eikä pelkästään sitten mahdollisuuksia vaikuttaa tähän. Sitten napanuoraveri. Tähän, tähän tuli jo kerran suullinen kysymys ja silloin todettiin, että pitää olla varovainen asian suhteen, että nyt luvattaisiin paljon mahdollisia parannuskeinoja napanuora veden avulla. Emme tiedä, mitä voimme kehittää vielä sen avulla. On varmaankin viisasta perustaa tällaisia veripankkeja, mutta varajallisesti liikaa tähän ei saa investoida, eikä saa sitten luvata myöskään luvata vanhemmille, että heidän oma lapsensa voidaan myöhemmin korjata tällä napanuori verellä, jos lapsi myöhemmin sairastuu. Tällaista emme saa sallia. Totta kai asiaa pitää pystyä tutkimaan jatkossakin, tämä saattaa olla hyödyllistä, luoda kantasolupankkeja. Ja mitä enemmän tehdään Euroopassa, sitä parempi ja että voidaan myöskin vaihtaa resursseja keskenään ja verkostua asian tiimoilta. Että jos tärkeät potilaat tarvitsevat jotain asian luovutuksia. Mutta tärkeää on, että tämä tapahtuu myöskin julkisesti, julkisen tahon puolesta, eikä yksityisesti. Meidän pitää pystyä takaamaan se, ettei tässä vielä synny enemmän tällaisia kummallisia tarinoita. Kiitoksia. Täällä on kolme puhujaa puhujalistalla ja nyt päättäisin listan tähän. Kosteet, Nilma Kevin ja Dagmar roth ovat vielä listalla. Kolme minuuttia, jotta pysymme aikataulussa. Ja sitten komissio ja esittelijä saavat vielä puheenvuorot. François Kosteet. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin onnitella esittelijä Jana Kudakista siitä, että tämä teksti on todella hyvänlaatuinen. Meillä ei ole yleensäkään paljon puheaikaa, mutta haluaisin mainita erään seikan, joka on minun sydäntäni lähellä ollut jo pitkään. Kyseessä ovat napanuora solut ja napanuora verisolut en ole samaa mieltä kuin jotkut kollegat, jotka ovat aika vastahakoisia sen suhteen. Minusta on hyvin harmillista nyt se, että yleensä ajatellaan, että napa nuora on vain sairaalajäte. Sillä sehän on periaatteessa todella hieno tapa löytää uusia hoitomuotoja. Olen vakuuttunut siitä, että jonkun ajan kuluttua ei tiedetä kuinka pitkään siihen menee, ehkä vuosikymmen, mutta varmasti saamme lääkkeitä, emme yhtään ole lääkettä koko väestölle, vaan saamme sellaisia lääkkeitä, jotka on räätälöity ihmisille ja joiden avulla pystytään hoitamaan sellaisia sairauksia, mitä tällä hetkellä ei pystytä hoitamaan ollenkaan. Ja vaikka tutkimus kovasti edistyy, niin tällä alalla on selvästi päästy eteenpäin. Vielä kaikkia vastauksia ei ole saatu, mutta nyt meillä ei ole oikeutta jättää käyttämättä tätä mahdollisuutta. Ja on harmi, että minun maani kaltainen maa, jossa on kuitenkin valtava määrä eh, sairaalalaitoksia, että siellä ei systemaattisesti kerätä ihmisiltä napaa nuoraa verta ja napaa nuorta itse, nuoraa itsessään, sillä jotkut sen osista lupaavat paljonkin uudenlaisia hoitomuodon kehitystapoja. Eli koskaan perällä, että kyseessä on vain sairaalan jäte, vaan tämä on laitettava napanuora pankkeihin. Tässä on 24 tuntia aikaa eh, siirtää huoneen lämpötilassa tämä napator, napanuora 24 tuntia on aika pitkä aika. Kyllä se pystytään toimittamaan eh, tällaisiin napanuoran pankkeihin julkisiin pankkeihin tai sitten yksityisiin. Ja on selvää, että niitä varten tarvitaan selvät säännöt, koska ei saa olla mitään kaksi eh, vaihteista lääke hoitoa, eli jotkut vain voisivat sitä hyötyä. Mutta haluaisin muistuttaa tästä asiasta. Monta vuotta on jo mennyt ohi ja minä kysyin tästä jo komissiolta joku aika sitten. Komission pitäisi pyytää tiedonannon avulla kaikkia jäsenvaltioita järjestäytymään niin, että saadaan napanuora veri ja itse napanuora kerättyä talteen. Kiitos. Kiitoksia Francis sitten Linda McAvan ja lopuksi Dagmar Robert. To thank Marina. Haluan kiittää Marinaa tästä mietinnöstä ja olen monien kollegoiden kanssa samaa mieltä. Haluaisin ottaa esille asian, jota Liisa jo sivusikin. Kysymys on erityisesti munasolujen vapaaehtoisesta luovuttamisesta, erityisesti kun kysymys on koeputki hedelmöityksestä joitakin vuosia sitten romanialaisia naisia ähm, tuotiin tänne, maksettiin hotellit ja he tulivat sitten sukusoluja luovuttamaan klinikoille ja itse asiassa tässä liikkui paljon rahaa ja meidän täytyy olla tietoisia siitä, jos naiset näitä munasoluja luovuttamaan, niin kysymys oli vain naisen tahdosta, Äh, yksittäisestä tapauksesta, vaan kysymys on äh, puuttumisesta tämän naisen terveyteen. Ja se on myöskin aika riskaavelia nuorten naisten terveydelle. Ja minulle sanottiin aikoinaan, että kysymys on täysin pyyteetöntä. Ja mietin silloin, että kuinka yliopisto-opiskelijat, parikymppiset äh, romanialaiset naiset tulevat tänne riske, riskialttiilla tavalla luovuttamaan näitä souluja jollekulle, joita he tunne ollenkaan. Ja tämä on asia, jossa täytyy olla todella varovaisia. Ja lopulta meillä oli sitten todella suuri keskustelu ja tässä oli myöskin mukana iso britannian asiasta vastaava äh, elin ja äh, todella mm, tätä asiaa pohdittiin äh, pitkälti ja nyt tietysti riski oli suurempi, kun uusia maita liittyi, että meidän ei millään lailla pidä unohtaa tätä asiaa, vaan täytyy muistaa, että nuoria ihmisiä voidaan käyttää hyväksi tällä tavalla ja näin tapahtuu varmasti juuri tässä tapauksessa, koska kysymys ei ole mm, kovin yksinkertainen toimenpide luovuttaa munasolua, vaan siihen liittyy monia riskejä ja ne voivat todella vaarantaa ihmisen terveyden pitkällä aikavälillä pelkästään rahaa ei ole tärkeää. Meidän täytyy olla todella tarkkaavaisia tämän asian suhteen. Kiitoksia, Linda Dagmaron Berend. Kiitoksia, kiitos ja puheenjohtaja. Me tiedämme monen vuoden ajan, että elinluovutukset, mutta myös kudosten ja solujen luovutukset ovat hyvin herkkä aihe – ja Pede Liisa totesi, että pitäisi katsoa vanhaa lainsäädäntöä uudestaan. No minä voin varoittaa vain tästä. Minä olen silloin varjoesittelijänä silloin sen lainsäädännön suhteen. Se, se oli yksi niitä harvoja, jotka oli ikävä lainsäädäntöä. Voitte kysyä kollegoilta, että haluatko he tehdä uudestaan. Meillä emme keskustelleet silloin näistä asioista, vaan puhumme pelkästään kantasoluista, enkä mistään muusta. Koko eettinen keskustelu käy tiedä silloin, että on jotain hirviöitä tässä. Voi varoittaa vain tästä. Meillä on nyt hyvin vankka lainsäädäntöä. Pitää vaan katsoa, mitä tapahtuu jäsenvaltioissa, minkälainen käytäntö siellä on vallalla. Ja me haluamme myöskin katsoa sitä, mitä me haluamme. Ja voi todeta, että käytäntö jäsenvaltiossa on hyvin, hyvin, hyvin erilainen. Ja jos keskustelemme aiheesta, niin meidän pitää jossain vaiheessa olla tarpeeksi rohkeita tehdä eettinen arviointi. Onko vaikka munasolun luovutus, jossa on suuri terveydellinen riski mukana, ensin käydään myöskin hormonihoidossa, onko tämä parempi vai huonompi kuin vaikka selkäydin luovutus, joka tapahtuu myöskin tätä sekoinnestettä, kun luovutetaan. Niin, niin tätä, siis tätä selkäydimessä olevaa lestakuloutta. Onko tämä arvokkaampaa vai vähemmän arvokasta? Se saattaa auttaa kyllä jotain leukemiapotilasta tai auttaa jotain, joka ehkä voi saa sitten vaikka jonkun henkilön raskaaksi. Onko, mikä näistä on arvokkaampaa? Molemmat ovat riski terveydelle ilman muuta. Ja sitten verenluovutus tämä, tai siementen luovutus, siemenisten luovutus, nämä ovat jotenkin itsestäänselvyyksiä, nämä ovat toisia asioita. Ja kun kuuntelen nyt näitä kollegoita, tietenkin sairaan lapset, lapsen vanhemmat kärsivät todella paljon. Ja tuskin mikään lainsäädäntö sallii, että tällainen, tällainen varaosa lapsityötä tehtäisiin. Ehkä Kiinassa, mutta Euroopan unionissa – sallittaisiin se, että, että, saada, että saako tehdä lapsia vai ei, vaan kysymys on lähinnä siitä, että saatko vanhemmat vaikka hyväksyä sen, että alaikäistä lapsista otetaan kudoksia. Ja täytyy todeta, että minä en haluaisi olla näiden vanhempien nahoissa, jotka tällaisia päätöksiä tekevät. Ja vaikka päättää, että lapset ottaa sitä kudoksia tai munuaisen, että voitaisiin pelastaa se toinen lapsi en usko, että kukaan maailmassa haluaa tehdä tällaisia päätöksiä. Tämä koko keskustelun sävy, mä vähän jo minua kuvottaa. Mitä meidän pitäisi ilmoittaa etusijalle on se, että mitä mahdollisuuksia on solujen ja kudosten luovutuksella. Ja Fransos Kostet mainitsi myöskin tämän napanuora veren ja, ja solut. Hän on aivan oikeassa. Meillä tulee hyvin piakkoin, ei kovinkaan pidemmän aikaan henkilökohtaista lääketiedettä, räätälöityä lääketukea. No minä en halua mitään yksityisiä kudospankkeja. En halua tätä yksityisellä taholla, mutta mietin sitä, että miksi emme ole pystyneet siihen, että meillä ylipäätänsä olisi tällaisia ähm, solupankkeja lääk- vaikka ähm, sairaaloissa. Että vaikka henkilöt voisivat vaikka osan soluistaan jäädyttää, että voisi myöhemmin sitten käyttää tätä hoidossa. Miksi tämä on pakollista? Miksi me emme todeta käsivaltioita, että heidän pitää tehdä näin? Tällaista minä haluaisin lukea tästä mietinnöstä. Kiitoksia, Dagmar Roton Ja sitten komissio seuraavaksi. Olkaa hyvä, teillä on viisi minuuttia. Onko se mahdollista, vaikka kyseessä on tärkeä keskustelu? Ja hyvä keskustelu. Seuraavaksi komissio ja tämän jälkeen vielä esittelijä saa loppupuheenvuoron. Thank you, Mr. Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi komissio haluaa kiittää esittelijän työstä hän on todella paljon ponnistellut asian eteen. Jos katsotaan tuloksia, niin nähdään, että tämä on aika hyvin rakennettu mietintö, vaikkakin tiedämme, että siihen liittyy monimutkaisia keskusteluita tämän päivän mukaan lukien. Voin sanoa komission osalta, että olemme samaa mieltä parlamentin huolenaiheesta siitä, että tarvitaan hyvä tasapaino toisaalta sen osalle, että voimme taata uusia hyviä hoitoja kansalaisille ja toisaalta on myös olemassa olevia hoitoja ja taata myöskin, että tätä ei tehdä sillä tavalla, että kaupallistetaan ihmiskehon osia tai mm, olisi myöskään mitään väärinkäytöksen vaaraa. On muistettava, että mikä on meidän toimivaltuutemme, se on rajattu laatuun ja turvallisuuteen ja monet periaatteet, joista täällä keskustelemme tänään, Äh, itse asiassa kuuluvat enemmänkin äh, EU-jäsenvaltioiden valtuuksien piiriin. Ja tämä tietysti mutkistaa keskusteluita entisestään, erityisesti kun kysymys on korvauksista ja toisaalta äh, maksamisen ja korvaamisen välisestä erosta. Muissa keskusteluissa varmasti vielä jäsenvaltioissa myöskin paikallisen tilanteen mukaisesti asiaa sivuttaneen komissio pitää hyvänä sitä, että että mietinnössä korostetaan äh, keskeisiä elementtejä, jotka ovat tärkeitä tässä asiassa, erityisesti avoimuus ja jäljitettävyys, jotka voivat äh, todella äh, viedä monia huolenaiheita pois tältä osin. Ja komissio pitää myös hyvänä sitä, että tämä napanuora verikysymys erityisesti on tullut esille ja jotkut ehdotuksethan, jotkut ehdotukset ovat todella merkittäviä. On myöskin tärkeää, kun kysymys on kantasoluista, että nyt emme puhu kantasolututkimuksesta, jossa käytetään ihmisalkiota, koska usein tällöin keskustelu juuri tässä mutkistuu. mutta siis kysymys ei ole nyt näistä kantasolusta, vaan kysymys hematopoottisesta kantasolusta ja niitä löytyy vaikkapa luuytimessä ja jo niitä on käytetty vuosi, vuosia äm, useiden syöpien hoitoon ja äm, tässä on varmasti todella paljon potentiaalia tulevaisuuden hoitoa ajatellen, mutta on tietysti myöskin toimittava aika varovaisesti. Tätä potentiaalia ei ole vielä olemassa. Ja on hyvin tärkeää siis, että Ähm, että äh, että ihmisille tämä asia tehdään selväksi. Ja olemme myöskin tyytyväisiä kohtaan 16, jossa halutaan äh, parantaa tiedon välitystä ja valistusta. Tämä veri äh, kysymys komission mielestä ei niinkään liity siihen, kun kysymys julkisten tai yksityisten toimijoiden asiasta hoitaa tämä, vai kuten mietinnössä todetaan, niin tarvitaan hyviä toimivia puitteita, mitä tulee laatuun ja turvallisuuteen kantasolen osalta, olipa sitten kysymys julkisesta ja yksityisestä, ja komissio myöskin nyt pohtii tiettyjä hankkeita tämän kehittämiseksi. Kaikkien osapuolten täytyy siis täyttää tietyt minimi- ja la- minimiturvallisuus- ja laatuvaatimukset, ja lopun lopuksi sitten vielä tästä napanuoraverestä. Kaiken kaikkiaan tavoitteemme on tässä sama ähm, mahdollisten hoitojen käytettävyys kansalaisten keskuudessa on asia, joka on pidettävä mielessä koko tämän mietinnön äh, ajan ja mielestämme se on hyvin tässä kohdassa 18 tullut esille. Odotamme siis vielä lopullista mietintöä parlamentilta ja toivomme myöskin ja toivomme, että siis äh, myöskin jäsenvaltioiden vastaaville komiteoille raportoija äh, esittelijä näitä asioita selvittäisi, koska siellä varmastikin äh, tämän asian parhaat asiantuntijat kokoontuvat eri jäsenmaista. Tässä kaikki, mitä komissiolla oli asian sanottava. Thank you. I'm going to have to try and be very quick on this. I'll cover these. Kiitos ihan lyhyesti. Mennään ensin näihin helpompiin asioihin. Kyllä tämä luonnossa maksaminen. Ei tässä tietystikään puhuta rahasta tai mistään vaihtokaupasta tai mistään tällaisesta. Ja on hyvä, jos tätä vielä täsmentää tarkistuksella. Jos näin ei käy, niin sitten pitää jättää se pois. Mutta tässä todella tuli siis sukusolu sukusolusta ja ihmisillä, joilla on ongelmia. Sitten vapaaehtoinen luovutus, niin Tämä on vapaaehtoista, mutta tietysti katetaan kustannukset eh, matkakuluista, ansiomenetyksistä ja niin poispäin. Eli ei haluta vaikeuttaa luovuttamista. Ja sitten kantasolut. Joku puhui täällä luuytimestä ja sen tärkeydestä. Se on hyvin tärkeää, mutta itse asiassa kantasolu on nyt tärkeämpää kuin eh, luuydi. Meillä on Anthony Moran eh, Trust esimerkiksi, joka käyttää lähinnä kantasoluja, joissa on luuydintä. Se on helpommin saatavilla ja sitä on enemmän. Tähän on keskityttävä ja sitten vapaaehtoiset luovutukset. Joku täällä mainitsi sen, että luottaisi ystävälleen munasolon. Tämä on vähän kuin eh, munaisen luovutus. En ollut tätä ajatellut, on vaikea varmistaa, että tässä ei rahaa tullakaan käytetä. Ja sitten munasolosta tulee vauvoja ja tämä on hankala asia sitten naiselle ymmärtää tai hyväksyä elää sen kanssa. Tätä on tarkistettava, tarkisteltava miettävä, onko tämä mahdollista, on sitä varma. Ja sitten, mistä nyt puhuttiin, oli Napa nuori veri, olen ollut sairaalassa katsomassa, miten tämä tehdään. Puhuin Roomassa herra Nannin kanssa, joka on alan johtavia asiantuntijoita. Ensin ajattelin, että hän ei ollut kovin innostunut napanuora vedestä, verestä, mutta sitten kävi ilmi, että hän oli siitä kiinnostunut. Ongelma ei vain se, että eh, sitä ei ole tarpeeksi käytettävissä. Ja nyt on varmistettava se, että se mitä voidaan käyttää saadaan todellakin tehokkaasti käyttöön. On hyvä, että on olemassa näitä keskuksia, joihin niitä kerätään. Niiden pitää olla suurimmissa kaupungeissa. pienellä minibusseilla voitaisiin siis kerätä eh, yksityisen eh, toimien toimesta näitä napanuoria ja toimittaa ne sinne. Ne tarvitsevat sitten kuitenkin tukea, eli tämä järjestelmä on oltava avointa, eikä kaiken ole perustua rahaan. Ja sitten on puhuttu siitä, kuinka tärkeää napanuora veri on, onko sitä hyötyä sisaruksille, itse lapsille, tästä vielä keskustellaan, mutta minä en halusi mitään ovia lähteä sulkemaan, jos on mahdollista lasta auttaa, mutta se mikä nyt tuli ilmi, että tähän liittyy paljon erilaisia seikkoja, olisi hyvä, jos tätä asiaa vielä käsiteltäisiin lisää täällä valiokunnassa. Ehkä näitä määräaikoja voitaisiin vähän siirtää. Niin kuin Dagmar sanoi, tämä on nyt hyvä mahdollisuus löytää tapoja auttaa ihmisiä, jotka ovat sairaita. Eli mielelläni tutustun tarkistuksiin niin, että saadaan hyvä mietintö aikaiseksi. Kiitos. Vielen Dank. Kiitoksia. Jana Koudakis. Tämä oli hyvä keskustelu. Ja tässä olivat kyllä kaikki kantojen kirjot esille. Meillä on oikeastaan määräaika, joka on 3. toukokuuta tarkistuksen jättämiselle, mutta pyysit tätä siirtämistä, tarkistusten jättämisen määräajan siirtämistä, että tämä koko meidän aikataulumme siis lykkääntyy samalla tavalla. Olkaa hyvä, mikrofoni. Yeah. Can we have an extra voitaisiinko saada lisää ylimääräinen viikko tarkistuksia varten, koska ensi viikko taitaa olla Turkos ja sitten sen jälkeen on tarkoitus äänestää. If you have a postponement of one... Jos me siirrämme viikolla, niin sitten automaattisesti äänestys on kesäkuussa. Jos kaikille varjoesittelijöille käy, jos kaikille varjoesittelijöille käy, niin täysistunnossa sitten syyskuussa äänestää. No, joo, lykätään tätä aikataulua sitten. Hyvä, kiitokset. Mennään seuraavaksi seuraavan esityslistan kohtaan. Kohtaan 21. Unionin pelastuspalvelumekanismi esittelijänä kollega Cardini. Hän voi johdatella meidät tähän ehdotuksen. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on meidän ensimmäinen keskustelumme ja mielipiteinen vaihto valiokunnassa, joten totta kai me olemme aloittaneet jo työt, me olemme tavanneet monia kollegoita tähän mennessä. No tämä esitys on hyvin lyhyt koska oikeastaan minua kiinnostaa kuulla eri ryhmien, eri poliittisten ryhmien, eri, eri valtioiden kantoja asiaan, joita täällä parlamentissa on, meidän yhteisessä talossamme siis. Tänään kuitenkin kyseessä on tärkeä asia. Haluan muistuttaa, mitä äänest, kun äänestimme silloin pelastustoimista syyskuussa, silloin meillä on oikein yksimielinen tuki ehdotukselle – ja sitten tämä tukee 90 prosenttia kansalaista, jotka Eurobarometrin mukaan totesivat, että haluaisivat sitä, että odottavat lisää toimia Euroopalta mahdollisten katastrofien sattuessa. Minkälaisia katastrofeja sitten on kyseessä onkin että toissijaisuus ei voi olla pelkästään kansallisen ja alueellisen tason toiminnassa esillä, vaan muutkin tahot pitää ottaa huomioon. Sitten tämän ehdotuksemme lähti viime vuoden lopulta liikkeelle. Ja meillä on nyt ollut aikaa syventää kohda, kohta kohdalta komission ehdotusta. Ja minun mielestä tämä kaikki on vielä parannettavissa – Tässä on vielä monia ehdotuksia, joita on tehty, joita voidaan kyllä paremmin vielä esitellä ja tarkentaa. Täällä on tiettyjä asioita, joita pitää ottaa vielä esille. Tiettyjä huolenaiheita joissakin jäsenvaltioissa – mutta ne liittyvät aika usein kunkin jäsenvaltion rakenteisiin. Eli meidän pitää löytää vielä tarkennusta, joka ottaisi huomioon 27 jäsenvaltion tilanteen. Eli pelastuspalomekanismi ei ole tehdä vastaavalla tavalla, kaikilla samalla tavalla eri jäsenvaltioissa. Kyllä Italiastakin puhutaan tietyllä mm, tavalla asioista, ja sitten taas toisissa jäsenvaltioissa pelastuspalvelu toimii, toimii ihan toisella tapaa, joten eihän 27 jäsenvaltiolle voida luoda yhteistä eurooppalaista visiota tietenkään. Mutta toivon, että nämä muutamat huolestuneet kommentit, joita täällä nyt on kuullut, ainakin parlamentissa, nyt ei näin virallisesti kuitenkaan, juontuvat läht, juuri tästä, että viime vuoden syyskuun yksimielinen äästystulos osoitti sen, että olemme sisällöstä olemme samaa mieltä, tavoitteista olemme samaa mieltä. Tämä ehdotus on hyvä lähtökohta, jotta voimme jatkaa projektia. ytimenä on se, että tästä ad hoc lähestymistavasta pelastuspalvelumekanismissa katsotaan sitä, että voidaan ennalta katsoa, mitä voidaan mahdollisesti koordinoida kaikkia mahdollisuuksia jäsenvaltioissa on kriisitilanteissa – Totta kai meillä on tietyt oikeusperusta tälle toiminnalle, jotka tulevat Lissabonin sopimuksesta. Ja pelastuspalvelumekanismi on olemassa jo. Ja tämä asiakirja on tavallaan käytännön toimien vuosien työn tulos. Ja totean, että tämä on hyvä työasiakirja. Tässä on vahvistettu paljon tiettyjä aspekteja, jotka ovat jopa uusia, ennaltaehkäisyasioita esimerkiksi, tai valmisteluasioita. Ja uusi eurooppalainen keskus, pelastuspalvelukeskus, Tämä on teki parempi, tämä on nopeampi, vähemmän byrokraattinen, tehokkaampi. Ja sitten täällä on taas toisia asioita, jotka ovat hieman herkkiä. Esimerkiksi rahoitus tai riskinhallinta tai riskivalvontaryhmät, vapaaehtoiset, kuinka voidaan vapaaehtoisia lähettää nopeasti yhteisön tasolla liikkeelle. Tässä on monia aspekteja, joita pitää vielä syventää. Mutta emme kuitenkaan saa menettää tätä mahdollisuutta, että tällä välineellä annamme Euroopan kansalaisille kaikille tunteen, että Eurooppa on heidän takanaan tukemassa heidän arkipäiväänsä – Tietenkin meillä on kaikenlaisia tiedotuskampanjoita kouluissa liittyen tähän hätäpuhelinumeroon 112. Ja tämäkin on tärkeää. Joten kuuntelen nyt teitä tämän jälkeen. Odotan innolla teidän kollegoiden kommentteja ja toivottavasti me jatkaa samalla linjalla kuin teimme viime vuonna. Kiitoksia edustaja Cardini. Ja nyt aloitetaan keskustelu varjon esittelijöillä. Ensin Edith Estrella, SMD. Senhor Presidente, nós também saudamos a proposta da Comissão Europeia. Kiitokset. Me toivotamme tervetulleeksi tämän ehdotuksen. Se jälleen kerran tuo ratkaisun Euroopan parlamentin pyyntöihin jo vuosia sitten. Meistä on myönteistä se, että tällä yksinkertaistetaan niitä välineitä, jotka ovat jo olemassa. Ja lisäksi tämä vielä vahvistaa eurooppalaista yhteistyötä sillä tavalla, että päästään toimimaan tehokkaammin, mitä tulee siihen, kuinka reagoimme näihin äh, luonnon onnettomuuksiin ja kuinka niitä ehkäisemme. Ja tietysti äh, rahoitukseen tämä asia liittyy ja myöskin meidän täytyy, tai me olemme sitä mieltä, että koska tähän on otettu mukaan näitä uusia lukuja, niin nämä asiat täytyy selventää ja mm, täytyy myöskin parantaa näiden, äh, näiden käsitteiden ymmärrystä. Ja tällä tavalla jäsenvaltiot voivat myöskin tehdä aloitteita ja pyytää rahoitusapua Euroopan unionilta, jotta ähm, sellaisia toimia, jotka pyrkivät ratkaisemaan tämmöisiä tilanteita eri jäsenvaltioissa voitaisiin toteuttaa ja että saadaan myöskin yhteisrahoitusta äh, liikenne- tai kuljetuskustannuksiin rahoitussäännökset noudattavat 2014-2020 vuosien monivuotista rahoituskehitystä ja itse asiassa ne tulevat 2014 ensimmäinen tammikuuta voimaan. Ja me olemme sitä mieltä myöskin, että tämä asiakirja on hyvin rakennettu, se on hyvin muotoiltu ja tässä asiat sanotaan selvästi. Ja tässä on neljä keskeistä osa-aluetta. Poli- on ennaltaehkäisy, jälleenrakennus, vastaaminen näihin tilanteisiin ja myöskin ulkoiset ulottuvuudet ja tässä lisäksi myöskin kohta, joka liittyy näihin rahoituskysymyksiin kaiken kaikkiaan siis olemme sitä mieltä, että tässä on hyvin myönteisiä seikkoja tässä ehdotuksessa. Ja myös olemme sitä mieltä, että tällä tavalla voidaan taata parempi koordinointi, kun reagoidaan tehokkaammin ja nopeammin jäsenvaltioissa. Ja tässä on mukana myöskin tämä ulkoinen ulottuvuus. Tämä pyrkii edistämään myöskin eri ponnisteluiden johdonmukaisuutta kansainvälisellä tasolla ja tässä otetaan mukaan myöskin tämän mekanismin kautta annettava apu tietyille tahoille, tietyille virastoille ja myöskin kansainvälisille asian järjestöille. Ja tässä myöskin noudatetaan läheisyysperiaatetta sekä myöskin suhteellisuusperiaatetta Tämä on oikein hyvä asia. Ja tässä mielestäni kysymys on hyvä pohja työlle, hyvä ehdotus ja haluaisin vain sanoa, että odotamme Rova Gardinin ehdotusta, seuraava ehdotusta, jotta voisimme sitten virkistyskohtaisemmin tätä asiaa pohtia ja voisimme myöskin tehdä omia tarkistuksiamme ja omia ehdotuksiamme asian edistämiseksi. Kiitos. Kiitoksia. Sitten ensimmäistä kertaa ympäristövaliokunnassa meillä on uusi kollega, joka toivottavasti eilen tervetulleeksi. Kollega Taila. Hän on myöskin varjoesittelijänä tässä. Tervetuloa valiokuntaan toivon, teemme hyvää yhteistyötä. Ja voin todeta, että täällä on kyllä kiva tehdä työtä. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Um, on behalf of the Aldi... Kiitos. ALDE-ryhmän nimissä haluaisin kiittää komissiota tästä ehdotuksesta. Tämä on järkevää, että otetaan oppia siitä, miten EU on toiminut eri tapauksissa viime aikoina ja hyvä, että tässä on myös ennaltaehkäisyyn puututtu. Tämä on kansalaisten kannalta tärkeää, kuten on sanottu. Kansalaiset odottavat, että EU pystyy paremmin auttamaan, kun on luonnon katastrofeja, tulvia eri maissa, niin aina oletetaan, että Euroopan maat kykenevät toisiaan auttamaan. Eli tässä odotan innolla eh, Rova Gardinin luonnosta. Kiitos. Kiitoksia. Ja seuraavaksi... Ah, onko puhelista käyty läpi? Ah, Rova Hän pyysi puheenvuoroa. Ja teillä on nyt tarpeeksi aikaa. Melkein sanoit kaikki maailman aika, mutta ei nyt sentään. Nyt voitte kaiken toista, mitä tällä viikolla jäänyt sanomatta. Monsieur Kiitos puheenjohtaja. Olkaa ihan rauhallisen mielin. Puhun lyhyesti. Me olemme jo keskustelleet tästä asiasta Gardinin oma-aloitemietinnön puitteissa 2011 ja tuolloin muistutin, että on hyvin tärkeää vahvistaa Euroopan unionin valmiuskapasiteettia ja sitä, että resursseja saataisiin käyttöön niin siviili- kuin humanitaariseen apunkin. Ja työn pohjanahan meillä on tässä tämä komission kertomus, Barnien kertomus ja siinä jo näitä asioita on tullutkin esille. Olen iloinen siitä, että Rova Gordini on ottanut nämä asiat tähän oman mietintönsä mukaan. Ensinnäkin voidaan todeta, että aika paljon hukataan rahoituksellisesti ja humanitaarisestikin kun puuttuu ponnistelua, tahtoa, koordinaatiota ja rahoitusta. Sen takia on hyvin tärkeää, että saataisiin sellainen järjestelmä, joka pohjaa integroidulle ähm, alhaalta ylöspäin tapahtuvalle ähm, menettelylle ja tietysti joka pohjaisi vapaaehtoisuuteen ja jäsenvaltioiden toimintaan. On otettava myöskin huomioon ähm, valmius, äh, joka liittyy liittyy syrjäisiin alueisiin ja myöskin merten takaisiin alueisiin. Ne ovat hyvin kaukana Euroopan unionin manteri, manner-alueista. Ja, ja kuten Rova Godini tuossa aivan oikein sanoi, niin tämä on toteutettava myöskin läheisyysperiaatetta noudattaen ei pelkästään vain jäsenvaltioiden osalta, vaan myöskin YK, tai suhteessa YK. Olemme jo edistyneet tässä asiassa, koska olemme luoneet 112 hätänumeron. Tämähän on yksi askel eteenpäin. On tärkeää myöskin toteuttaa tämä asia niin konsuli kuin diplomaattisuojelunkin puitteissa. Ja nämä ovat sellaisia asioita, jotka täytyy integroida ja onkin jo integroitu tähän Rovan Gordinin mietintöön, mutta meillä oli myöskin työ Barnien kertomus ja se oli oikein hyvä pohja sekin tälle asian käsittelylle. Kiitoksia François Costet. Ja sitten seuraavaksi komissio saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Koska Euroopan parlamentti on ensimmäistä kertaa yhteispäätösmenettelyssä tässä asiassa mukana. Haluaisin sanoa, että komissio mielellään tekee yhteistyötä parlamentin ja tämän valiokunnan ja esittelijän kanssa. Me annamme täyden tukemme valiokunnalle. Haluamme saada hyvin kunnianhimoisen lopputuloksen aikaiseksi. Tämä asia on tärkeä kansalaisille, kuten Rova sanoi, ja tämä on ollut sekä mielestä neuvostolle myös tärkeä asia tähän asti. Kuten kollegat sanovat, eurobarometrit ovat äskettäin voineet osoittaa, että kansalaiset kovasti tukevat tehtyä työtä ja myös sitä, että on edistettävä yhteistyötä pelastuspalvelualalla Euroopan tasolla. Eli toivottavasti saamme todellakin laajan sopimuksen aikaiseksi neuvoston ja Euroopan parlamentin kanssa melko nopeasti. Ja ehkä vielä toistaisin tärkeimmät kohdat komission näkökulmasta tästä ehdotuksesta. Ensinnäkin tässä lähdetään täysin liikkeelle subsidiariteettiperiaatteesta ja siitä, että paikallisilla ja alueellisilla toimijoilla on tärkeä rooli, kun ihmisiä suojellaan. Eli me lähdemme liikkeelle siitä, että paikallinen ja alueellinen viranomaistaso on oikea taso, jolla pitää toimia, kun katastrofi iskee. Ja siksi EUn rooli on toimia lisätuen antajana ja koordinoijana, ja tätä me juuri tässä haluamme esittää. Ja mitä tulee sitten ennaltaehkäisyyn, on korkea aika nyt mennä eteenpäin niin, että saadaan tarkemmat säännöt katastrofien ehkäisylle Euroopassa. Ensimmäistä kertaa meillä on nyt siis integroitu lähestymistapa ehdosta niin, että valmistaudumme eh, katastrofeihin ja mietimme sitten, eh, mitä niiden jälkeen pitää tehdä, mutta tämän lisäksi pyrimme myös niitä ehkäisemään ennalta. Ja sitten valmistaudumme katastrofeihin sillä tavoin, että valmistelemme näitä välineitä, jotta voimme nopeasti toimia, kun katastrofi iskee. Ja ehdotus siitä, että olisi käytettävissä EU-varoja silloin, kun tämä on mahdollista. Tämä pitää nähdä juuri tästä näkökulmasta. Me olemme lähteneet liikkeelle alhaalta ylös näkökulmasta. Haluamme lähteä liikkeelle siitä, mitä nyt on jäsenvaltioissa käytössä ja että jäsenvaltiot ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet tähän. Haluamme korostaa vapaaehtoisuutta tässä välineessä. Täällä on hyvin vähän velvoitteita tässä lainsäädännössä, mutta on kuitenkin tärkeää, että päästään eteenpäin yhdessä jäsenvaltioiden ja Euroopan parlamentin kanssa. Me siis odotamme sulla mielenkiinnolla työtä, mitä kanssamme, kanssanne teemme, ja toivottavasti ja palataan kohta. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten puheenjohtajavaltio Tanska, tervetuloa. Hyvä, että olet täällä paikan päällä. Ja että voit antaa myöskin lausuntonne neuvoston nimissä tähän lainsäädäntöehdotuksia. Olkaa hyvä, teidän puheenvuoro. Yeah, thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan kiittää teitä erinomaisesta yhteistyöstä tässä asiassa. Ja kuten tuossa äskettäin juuri komissaarilta kuultiin, tämä on todella, komissiolta kuultiin, niin tämä on todella ensimmäisiä askeleita eteenpäin tällä alalla Lissabonin sopimuksen puitteissa ja me olemme tämän vuoden helmikuussa aloittaneet työryhmätyöskentelyn tässä asiassa. Nyt neljän kuukauden jälkeen meillä on ollut nyt mahdollisuus saada tämä ehdotus jo kasaan suurelta osin ja olemme tältä pohjin päättäneet tässä työryhmässä esittää kompromissitekstin ja siitä ilmoitetaan jopa parlamentille myöskin näistä kaikkein tärkeimmistä asioista. Mitä tulee tähän ensimmäiseen luonnokseen, siis jäsenvaltioiden näkemyksistä, monet jäsenvaltiot ovat ilmaiset epäröintiä, erityisesti mitä tulee uusiin elementteihin tässä ehdotuksessa. Lisäksi ja tässä on edelleen joitakin epävarmoja seikkoja, jotka liittyvät näiden uusien elementtien seurauksiin komission ehdotuksessa. Jäsenvaltiot pitävät tervetulleena sitä, että nykyistä pelastustoiminta järjestelmää sopetetaan sillä tavalla, että se tulee yhteen ainoaan lainsäädäntöön, mutta on muistettava, että tässä ei ollenkaan aloiteta tyhjästä, vaan on olemassa jo pitkälle vietyä yhteistyötä. Sitä helpottaa komissio omalta osaltaan ja se toimii oikein hyvin monilla osa-alueilla. Yhteisen tavoitteena on auttaa maita olla solidaarisia, kun jokin katastrofi tapahtuu. Jäsenvaltiot ovat myöskin aina todella arvostaneet tämän ehdotuksen selkeää rakennetta ja erityisesti äh, ennaltaehkäisyä pidetään tervetulleena. Haluaisin kertoa teille, että Tanska puheenjohtajavaltiona on päättänyt äh, käydä äh, suuntaantavan keskustelun YOS, YOS neuvostossa kesäkuussa komission lainsäädäntöehdotuksesta ja erityisesti tämän keskustelun tarkoituksena ei ole tehdä vielä päätöksiä, vaan tarkoituksena on nopeuttaa juuri keskustelua näistä kolmesta avoin olevasta kysymyksestä, ja tällä hetkellä emme ole vielä siis päässeet sopuun näistä kolmesta asiasta riittävällä tavalla. Mutta tiedämme kuitenkin, että nämä uudet elementit, kuten ehdotus vapaaehtoisesta puolista, EU-rahoitteisista toimista ja EUn yhteisrahoituksen lisäämisestä liikenteen kuljetuksen osalta muun muassa ovat asioita, joista tuossa kesäkuun kokouksessa ministerit keskustelevat. Arvoisa puheenjohtaja, siis ihan lyhykäisesti vielä loppuun Tällä hetkellä me eh, siis pyrimme selventämään näitä uusia elementtejä komission ehdotuksessa ennen kuin voisimme luoda yhteisen kannan jäsenvaltioiden taholta. Odotamme siis eh, yhteistyötä Envi-valiokunnan kanssa myöskin tulevaisuudessa. Kiitoksia. Thank you very much. Now I want to give the floor. Kiitoksia. Sitten annetaan esittelijälle Rova Gardinille vielä puheenvuoro, puheenvuoro. Kiitoksia Kuulin monen kollegan puheenvuoron täällä ja kaikki ovat puhuneet myönteisessä mielessä, joten kiitän heitä, että olette valmiita tekemään konkreettista yhteistyötä tämän ehdotuksen eteenpäin viemiseksi. Ja se, mitä täällä juuri komissio totesi, että tämä on todellakin sellainen väline, jota kansalaiset arvostavat hyvin paljon – ja uskon, että tämä auttaa myöskin sitten kesäkuun neuvostoa voittamaan epäilyksensä, joita heillä on tiettyihin aspekteihin liittyen. Uskon, että myöskin hallitukset tarvitsevat tällä hetkellä konkreettisia vastauksia, joita voivat antaa kansalaiselleen, koska kansalaiset katsovat kuitenkin, mitä täällä tapahtuu täällä toimielimissä, täällä Brysselissä. Ja he katsovat tätä toimintaa tavallaan vähän niin kuin erillisenä toimintana, joka ei vastaa heidän mielestään konkreettisesti heidän tarpeisiinsa. Joten tähän tuskin on mitään lisättävää. Meidän pitää käyttää hyväksemme tätä myönteistä henkeä, jotta voimme edistyä työssä, jotta toivottavasti kesäkuun neuvosto katsoo myönteisellä silmällä asiaa. Ja että yhteisymmärrys saadaan piakkoon aikaiseksi. Täällä on nyt tiettyjä takarajoja 2013 tulossa, että pyrimme siihen mennessä saamaan tämä käsit- ensimmäisessä käsittelyssä läpiviedyksi. Kiitoksia edustaja Gardini. Ja me olemme tässä johtava valiokunta. Ja aikataulu on seuraavanlainen tarkistusten käsittely on 20. 21. kesäkuuta täällä. Tarkistusten jättöaika nimellä on 20. 21. keskustelu, eli 26 syyskuuta on tarkistusten jättä aika. Ja meillä on sitten keskustelu tarkistusta 5.6. marraskuuta ja Envissä äänestetään 28.29. marraskuuta ja tammikuun täysistunnossa 2013 tapahtuu loppuäänestys. Joten kiitokset kaikille keskustelusta ja mennään seuraavaan esityslistan kohtaan, kohtaan 22. Kyseessä on suullinen kysymys Chris Davisilta. jossa on aiheena eurooppalaiset eläintarhat. Ole hyvä. Chris Davis, voit perustella suullisen kysymyksesi. Ole hyvä. Chairman, um... Kiitos puheenjohtaja. koska tämä kysymys on jo kirjallisessa muodossa esitetty. Voitaisiin ehkä pyytää, että komissio siihen ensin vastaisi ja sitten minä esittäisin lisäkysymyksiä. Sopisiko tämä? Kyllä, se minulle käy. Annetaan puheenvuoro komissiolle. Olkaa hyvä, komissio. Well, thank you very much, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan sanoa, että komissio on todella iloinen tästä mielenkiinnosta, jota parlamentti ja ympäristövaliokunta osoittaa eurooppalaisiin eläintarhoihin liittyen. Mitä tulee eläintarhan direktiiviin Euroopassa, tiedätte, että komission keskeinen mielenkiinnon kohde liittyy juuri siihen, että taataan Ähm, biodiversiteetin kestävä käyttö ja suojelu villieläinten osalta, niin sanotut insito-toimet ovat todella kahden luontodirektiivimme keskiössä sekä myöskin biodiversiteettistrategiamme ydin ja Euroopan unionin, niin Euroopan unionin sisällä kuin myöskin koko maailman mittakaavassa. Kuitenkin koska jo useiden vuosien ajan, ja itse asiassa direktiivihän on yli kymmenen vuoden takaa, me olemme tunnustaneet, että tarvittaisiin myöskin eksitosuojelua ja että on tarpeen vahvistaa sitä roolia, joka eläintarhoilla voi olla – kun pyritään suojelemaan biodiversiteettia ja luonnon monimuotoisuutta. Tässä yhteydessä olemme äskettäin saaneet valmiiksi tutkimuksen eksitosuojelusta. Ja tämä tutkimus äh, piti, tai siis siinä oli mukanaan myöskin Euroopan äh, eläintarhajärjestö, riippumaton elin, ja äh, se todella pyrkii nyt edistämään eri lajien suojelustrategioita. Mainitsen näistä vain kaksi. Eurooppalainen minkki ja peräinen ilves ja myöskin näiden lajien lisääntymiselle on tarkoitus laatia strategia. Tämän tutkimuksen pohjalta siis aiomme ryhtyä tulevaisuudessa toimiin tässä aiheessa. Ja ähm, me myöskin äh, pohjaamme Born Free-säätiön tekemään riippumattomaan äh, tutkimukseen. Meillä on heihin äh, jatkuvasti yhteyksiä ja seuraamme myöskin heidän tutkimustaan, jo, josta olemme jo keskustelleet Born Free kanssa, kuinka parhaiten tilannetta voitaisiin seurata ja tässä varmasti eh, todella eh, tarvitsemme tätä heidän perinpohjaista tutkimustaan, jotta voisimme eh, tehdä todella painavia argumentteja heidän väitteetensä pohjaksi. Ja tällä tavalla, koska olemme perustamisopimusten vartioita ja voimme sitten analysoida tältä pohjimmissa juridisia toimia kenties on tarpeen toteuttaa. Kuitenkin ensimmäiset yhteydet Born Free-säätiön olivat sellaisia, että ymmärsimme, että heistä olisi parempi, että Euroopan komissio pidättäytyisi tällaisista juridisista toimista ainakin ensivaiheessa, jotta he voisivat toimia aktiivisemmin jäsenvaltioiden kanssa tässä asiassa äh, ensiksi. Ja odotamme, tai siis seuraamme heidän neuvoansa ja pyytöänsä ja odotammekin, mitkä ovat näiden ensimmäisten äh, kontaktien äh, tulokset jäsenvaltioihin, jotta sitten kenties voitaisiin lähteä seuraamaan tai toimimaan tämän tutkimuksen viitoittamaa tietä. Haluan muistuttaa siitä, että meidän roolimme on pääasiassa se, että me varmistamme, että lainsäädäntö kansallisella tasolla pannaan kunnolla täytäntöön, ja jos näin ei ole tapahtunut, niin olemme jo aiemminkin ryhtyneet juridisiin toimiin, ja on saatu myöskin ensimmäinen tuomio tuomioistuimelta, ja kyseessä olevan jäsenvaltion piti siis korjata toimiaan ja siirtää tämä direktiivi oman kansalliseen lainsäädäntöönsä Viimeisenä asiana vielä haluan tässä nyt mainita sen, että me olemme nyt käynnistävässä puitesopimusta osaltamme, jotta voitaisiin tunnistaa ne tavat, joilla parhaiten opastusta voitaisiin antaa, jotta voitaisiin parantaa eläintarhoiden hoitoa ja hallinnointia ja kuinka jäsenvaltioita voitaisiin ohjata Äh, siihen suuntaan, että ne käyttäisivät paremmin äh, eläintarhoja Euroopan tasolla. Thank you very much. Now Chris Davis, please. Kiitos, Chris Davis, ole hyvä. Very much welcome that uh, response from the commission. Kiitos oikein paljon tästä vastauksesta. Hyvä, että johtaja oli täällä paikalla vastaamassa kysymykseen, joka lähti liikkeelle, kuten tiedätte, näistä Born Free-säätiön julkaisuista, jossa tarkastellaan eläintarhoja ympäri Euroopan kaikkiin jäsenvaltioihin ei ole tutustuttu ja sattumanvaraisesti nämä eläintarhat on ilmeisesti valittu, mutta tämä on kuitenkin kaikkein kattavin tutkimus, mitä on tehty Euroopassa sen jälkeen, kun direktiivi 13 vuotta sitten hyväksyttiin. En tiedä, tunnetteko te sitä. Se on hyvin lyhyt. Siinä vain sanotaan, että eläintarha tarvitsee toimiluvan ja että siellä pitää toimia säilyttämisen hyväksi ja pitää edistää moninaisuutta, on antava tietoa yleisölle ja varmistettava se, että eläinten olot mahdollistavat niiden biologisten tarpeiden tyydyttämisen. Niiden ei pidä olla vankiloida, vankiloita, vaan siellä eläimellä on oltava hyvä olla. Raportissa käy ilmi, että usein tämä ei toteudu, mutta usein tämä johtuu pikemminkin tietämättömyydestä eikä niinkään pahansuopuudesta. Tietysti tässä voitaisiin lähteä rikkomusmenettelyyn eri jäsenvaltioita vastaan, mutta ei tämä ehkä ole paras tapa toimia, vaan pitää jakaa parhaita käytänteitä ja pyrkiä siihen, että näihin toimiin yleisemmin ryhdyttäisiin. Ja on ymmärrettävä, että on myös paljon sellaisia eläintarhoja, jotka ovat hyvin laadukkaita Euroopassa. Monet niistä ovat eurooppalaisen eh, eläintarhayhdistyksen jäseniä, 270 on EASan jäseniä näistä yli 2000 eläintarhasta Euroopassa. EASalla on hyvin paljon tietoa käytettävissä, mutta on ilmeisesti harmi, että on olemassa tietynlainen konflikti eh, niiden järjestön välillä, jotka haluavat edistää parempia olosuhteita eh, eläintarhoissa. Leslie Digi EASasta eh, esimerkiksi kirjoitti jäsenille ja pyysi, että Bonfrey-säätiön raportteihin ei pitäisi mennä tutustumaan, sillä tämä säätiö ei pidä eläintarhoista, vaan niiden mielestä pitäisi eläinten asua ja elää vapaana, mutta täällä sanottiin äskettäin, että kyllä eläintarhoja kuitenkin varmasti vielä sata vuotta on, eli kannattaa niitä tarkastella. Ehkä puheenjohtaja, puheenjohtaja voisitteko ehkä tässä jotenkin saattaa yhteen näitä eri järjestöjä, antaa niin avioneuvontaa niille. Ja sitten jos palataan siihen, mitä tänään on sanottu, on selvää, että Born Free-raportit ovat olleet arvokkaita. Onko komissio yhtä mieltä siitä, että direktiivin artikla 2 on hankala? Siellä sanotaan, että jos eläintarhoissa ei ole merkittävää eläinmäärää, niin ei tarvitse täyttää näitä vaatimuksia, mutta tätä ei kuitenkaan määritellä. Italiassa kulman 60-70 eläintarhaa, mutta vain kahdeksalla on toimilupa. Ja sitten voisiko komissio olla yhteydessä äh, sidosryhmiin, EASAan ja muihin, jotta saataisiin käytänne säännöt aikaiseksi, niin että direktiiva olisi helpompi panna täytäntöön tehokkaammin, ja jos ette näin tehdä, niin milloin? Ja sitten kolmanneksi, aikooko komissio ryhtyä lisää toimiin, jotta eri jäsenvaltioiden mm, tarkastusviranomaiset voisivat toimia yhdessä, niitä on todennäköisesti vain yksi per maa, niin että voitaisiin tehdä yhteistyötä Euroopan tasolla asian edistämiseksi. Ja sitten, mihin komissio pyrkii, te puhuitte biodiversiteetistä. Tämä on hyvin tärkeää, jos ne eläintarhat, joilla ei ole toimilupaa, mutta joissa on kuitenkin eläimiä, jotka ovat uhanalaista lajeista, niin jos kaikki edistäisivät luonnon moninaisuutta, niin näin eläintarhat tekisivät yhdessä tätä tärkeää työtä. Voitteko te jotenkin toimia niin, että direktiivi olisi tehokkaammin näihin tavoitteisiin päästä. Kiitos. Davis. Kiitoksia Chris Davis. Esti kysymyksiä komissiolle. Ja haluan, että komissiolla on nyt myös mahdollisuus vastata niihin. Jarova Joe Lainen ja myös muita tällä listalla. Olkaa hyvä vain lyhyesti, jotta komissiolla on myöskin mahdollisuus vastata. Henri. Je vais être bref, monsieur le président, mais... Lyhyesti vain, mutta tämä on hyvin tärkeä aihe. Rakkaat kollegat, ollaanpa käytännönläheisiä. Mikä on siis tässä ongelmana? Ongelmana on se, että eurooppalainen direktiivi, eh, jota eh, myös eläintarhat ovat jo pyytäneet ennen kuin se hyväksyttäisiin, eh, on huomattava teksti, merkittävä teksti, koska kysymys siinä on eläintarhoista ja myös akvarioista. Ja useat eläintarhat Euroopassa eivät tätä direktiiviä kuitenkaan sovella, se on aivan varma. Akvarioiden ja eläintarhoiden tahojen. Jotkut omistajat toimivat huonolla tavalla, mutta on myöskin hyviä ravintoloitsijoita ja huonoja, huonoja ravintoloitsijoita ja hyviä meppejä ja huonoja meppejä, että näin se vähän menee. Ratkaisu, mikä se voisi sitten olla? Olisiko ratkaisuna se, että tehdään uutta lainsäädäntöä, jotta olisi tiukempi direktiivi, kuten äh, kuulen, olen kuullut tässä nyt ei Chris Davisilta, mutta joltakin säätiöltä, mielestäni olemassa oleva direktiivi kymmenen vuoden takaa on merkittävä. Se pääsee tavoitteisiinsa eikä ole hyödyllistä lähteä uudestaan tekemään lainsäädäntöä, koska vastuulliset eläintarhat ja juuri nehän ne kuuluvat tähän eurooppalaiseen eläintarha- ja akvaarioyhdistykseen. Siis nämä vastuulliset eläintarhat ovat, ovat tätä direktiiviä aivan oikein panneet täytäntöön. Ja tällä hetkellä ne ovat sellaisia paikkoja, jossa tiettyjä lajeja suojellaan tai jossa osallistutaan myöskin näiden eläinten lisääntymisen edistämiseen ja myöskin suojellaan kaiken kaikkiaan planeettamme biologista monimuotoisuutta. Siis tämä on hyvä. Mutta jos nyt sitten lähdetään tiukentamaan lainsäädäntöä, niin en tiedä, lähtisivätkö ne, jotka nyt eivät tätä ensimmäistäkään direktiiviä laita täytäntöön, niin sitten tätä tiukempaa lainsäädäntöä ottamaan. Ja sitten toisekseen Born Free-säätiö sanoi, että eläintarhat on suljettava ja eläimet on päästettävä luonnolliseen olintilansa. No ei tämä ole ratkaisu, koska omalta osaltaan eläintarhat osallistuvat monimuotoisuuden ja tiettyjen eläinlajien säilyttämiseen. Ja nämä eläintarhat ovat myöskin taloudellisia toimijoita. Ei pidä siis suostua tällaiseen ympäristöoppiin ja siihen, että Äh, siis kol, kysymys on lähemmäs neljästä äh, tuhannesta suorasta työpaikasta, yli kymmenestä tuhannesta Euroopassa äh, epäsuorasti. Ja tällä tavalla näihin tavoitteisiin pyritään pääsemään. Ja samalla tässä tuodaan lisäarvoa aina veroilla ja liikevaihdolla ja niin poispäin. Tämä on tärkeää taloudellista toimintaa ja mielestäni tämä asia pitäisi myöskin ottaa esille. Haluaisin tämmöisikin muille kollegoille puheenvuoron. Jolainen, ole hyvä. Ja, sicherlich gut, dass wir... onkin hyvä, että puhumme eläintarhoista Euroopassa. Tärkeä merkitys Euroopassa. Yli miljoona ihmistä käy eläintarhoissa vuosittain. Paljon nuoria ja lapsia käy niissä, ja he varmaan oppivat myöskin jotain sieltä. Mutta niiden pitää olla hyvin johdettuja. Emme tarvitse mitään uutta lainsäädäntöä, vaan tarvitsemme myöskin tämän eurooppalaisen eläintarhadirektiivin täytäntöönpanoa. Ja kysyisinkin komissiolta, miten tämä toimii, miten tämä direktiivi pannaan täytäntöön. Onko komission taholta valvontaa, onko viranomaisten kesken yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä – tulevatko eläintarhojen vastuuhenkilöt keskustelemaan yhdessä standardeista. Kaikista näistä täytäntöönpanijasoista pitäisi olla selvillä. Emmekä mitään ideologista keskustelua täällä eläintarhojen puolesta ja vastaan. Niillä on hyviä puolia, koska siellä tietenkin suojellaan lajeja, jotka muuten kuolisivat sukupuuttoon. Mutta tämän tämänhetkisen määräyksen täyttöönpano on se kysymys. Ja sitten lopuksi, mutta ei viimeisenä, Andreas Pareja. Kaiva. Lyhyesti, jos vaan käy. Eh, Kiitos ihan lyhyesti. Minä puhun Andresin tilalla, joka on tämän valkoinen jäsen. Haluaisin sanoa, että Lucia on mielestä tämä kysymys, joka koskee eläintarhoja, on todella oikean osoa. Tämä koskee siis eläintarhayritystä, mutta eläintarha on myös paikka, jossa suojellaan eläimiä. Täällä mainittiin kaksi eläintä. Yksi niistä on Iberian ilves ja niitä suojataan siellä, suojellaan siellä eläintarhoissa. Mutta eläintarhan käsitettä on muutettava. Ei siellä ainoastaan panna näytteelle eläimiä, vaan paikka, se on paikka, jossa eläimet säilyvät hengissä ja jos ajatellaan tätä direktiiviä kymmenen vuoden takaa, niin se mahdollistaa sen, että prosenttimäärä määrästä riippuen tarvitaan toimilupa tai ei. Eli jos ajatellaan nyt tällaista laitoksen määrittelyä, minkälainen sen pitäisi olla, niin sen pitäisi riippua tästä. Onko komissio ajatellut, että artikla 2 pitäisi muuttaa, jotta muutettaisiin siis tätä prosenttimäärää, jonka perusteella pitää toimilupaa hankkia. Ja sitten komissio sanoi myös, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole panneet lainsäädäntönsä osaksi vielä tätä direktiiviä, mikä prosenttimäärä jäsenvaltiosta on kyse, ei tarvitse sanoa niitä nimeltä, mutta kertokaa kuinka moni jäsenvaltio on ottanut tämän lainsäädäntöönsä ja mitkä taas, kuinka moni taas eivät. Ja sitten tässä tämä Born Free eh, säätiö, tämä on ulkoinen tarkkailija, kuitenkin asiasta asianosainen tietyllä tavalla. Ehkä voitaisiin saada luotettavampaa tietoa, jos meillä olisi eh, luotettavia tarkastajia jäsenvaltion toimista. Onko komissio tätä asiaa miettinyt? Kiitos. Kiitoksia. Nyt haluaisin antaa puheenvuoron komissiolle. Ja olemme samaa mieltä jollainen kanssa. Minä itse perheenisänä, kahden tyttären isänä käyn paljon eläintarhassa. Se on siis tärkeä merkitys. Eli pitäisi myöskin ihmiset viedä lähemmäksi näitä eläinlajeja. Sitten olkaa hyvä. Teillä on mahdollisuus vastata kysymyksiin. Thank you, Chairman. Let me... Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi ensimmäisiin eh, Chris Davisin esittämiin kysymyksiin. Todella aikomuksemme on kiitokset tämän uuden sopimuksen, jota nyt eh, luomme. Saamme apua ulkoiselta kumppanilta, jotta voisimme siis saada tällaisen suuntaan antavan opastavan asiakirjan aikaiseksi. Ja tässä työssä kuulemme kaikkia sidosryhmiä, kuulemme myös Born Free-säätiötä ja tuota eurooppalaista eläintarhajärjestöä, myöskin jäsenvaltioita, koska tietysti jäsenvaltiot ensisijaisesti ovat vastuussa eläintarhoista ja myös tiedemaailmaa. Ei pidä unohtaa, että kun kysymys on sisällöstä, joka tietysti liittyy meidän halumme todella taata eläinten suojelu, on hyvin tärkeää, että meillä on mukana tieteen edustajia. Ja sitten tässä prosessissa toivon mukaan, koska tietysti nähtäväksi jää, mikä tulos on, niin toivon mukaan voimme järjestää kokouksen kaikkien sidosryhmien jäsenvaltioiden kesken, jossa sitten jäsenvaltioille annamme tämän työn tulokset ja jossa toivon mukaan saamme sitoumuksen jäsenvaltioilta, että ne lähtevät tätä työtä edistämään. Tässä siis ensisijainen elementti. Haluan kiittää myöskin siitä käytännön mutta haluaisin puhua siitä käytännönläheisestä työstä, josta muutkin puhujat tässä äsken puhuivat. Ja erityisesti terveysosastokollegoiden kanssa meillä on säännöllisesti ähm, eläinlääkinnällistä koulutusta äh, eläintarhojen eläinlääkäreille jäsenvaltioissa ja tämä osaltaan myöskin ähm, parantaa heidän tietoisuuttansa, kuinka parhaiten voidaan suojella ja edistää lajien säilymistä eläintarhoissa. Kun kyse on artiklasta 2 tuossa direktiivissä ja sanojen, sanan merkittävä merkityksestä, niin tässä herra Davis, hän istuu, on ollut täällä jo jonkun sen aikaa ja hän on osallistunut ja tuonut oman osuutensa monien muiden teidän tavoin useisiin lainsäädäntöprosesseihin. Tunnustan täysin sen, että selkeä juridinen valmistelu ei, tai selkeä juridinen ähm, lainsäädäntö ei aina ole ähm, työmme lopputulossa, vaan nyt on taattava, että mitä lainsäädäntöä sitten äh, tehdäänkin, niin että se on mahdollisimman selkeää ja mahdollisimman toimeenpantavaa kuin vain mahdollista. Ja äh, juuri tämä äh, merkittävä asia on sellainen asia, joka että se on myöskin muissa lainsäädännöissä aiheuttanut ongelmia. Kyllä, tämä ei ole täysin helppoa ja teemme parhaamme, jotta löytäisimme hyvän tulkinnan tähän asiaan. Sitten palaisin vielä näihin muihin kysymyksiin. Tässä oli kaksi kysymystä. Ensinnä, joten kai sitten herra Lainen ja kysymys on tarkastuksista, joita komissio suorittaa. Ja tässä näkemyksemme on, että ensisijainen lainsäädännön vartija, vartijan tehtävä on jäsenvaltioilla. Jäsenvaltioiden ensisijaisesti täytyy toteuttaa asianmukaiset tarkastukset. Ympäristövaliokunta varmasti tietääkin, että komissio nyt työstää suositusta ympäristötarkastuksesta. Ja tämä suositus onkin jo olemassa. Kysymys on erityisesti ympäristölainsäädännöstä se, ei liity itse asiassa sellaisen lainsäädäntöön, jolla olisi luonnonsuojelutavoitteita. En tiedä, josko tässä uudessa, äh, tässä uudessa äh, suosituksessa tai suositusuudistuksessa sitten äh, tarkastelemme myöskin näitä luonnonsuojelukysymyksiä, koska tämä on hyvin laaja tehtäväkenttä ja se saattaisi johtaa meidät sitten aika pitkälle Ihan vielä haluan palata tähän kysymykseen, joka tuli esille, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole kunnolla siirtäneet kansalliseen lainsäädäntöönsä tätä. Ja minä hyvin voimakkaasti ehkä tässä otin kantaa, olen pahoillani, tämän direktiivin täytäntöönpanon jäsenvaltioissa tai kansallisen lainsäädännön siirtäminen on ollut hyvää vain yhdessä tapauksessa – Äh, Euroopan unionin tuomioistuin antoi asiasta tuomion ja juuri tämä jäsenvaltio on tuonnemmin tämän direktiivin siirtänyt kansallisen lainsäädäntöönsä ja tältä osin asia on ihan reilassa. Kiitos. Vielen Dank. Kiitoksia keskustelusta ja suullisista kysymyksistä ja komission vastauksista. Tämä teema varmaan pysyy vielä esillä myöhemminkin. Nyt tuota kaikille kollegoille hyvää ruokahalua. Lounastauko tauko alkaa. Jatkamme kello 15 kokousta. Silloin meillä on vieraana Conny Hedegaard, joten tulkaa kaikki tänne kello 15 takaisin. Kiitokset.